Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf... Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Toivottaisin teidät tervetulleeksi oikein sydämellisesti tämän päivän kuulemistilaisuuteen. Esittelijämme Inge Gressle johdattelee aiheeseen – esittelisin vieraamme ei ole mitenkään ihan jokapäiväistä, että meillä on kaksi tällaista huippuhenkilöä eurooppalaisesta politiikasta. Ensin toivottaisin teidät, kun herra Verhoigen tervetulleeksi olitte pitkään varapuheenjohtajana ja sitten tervetuloa komission jäsen Sefcovic. Meillä on mielenkiintoinen aihe tänään. Kyse on Euroopan komission vastuuvelvollisuudesta hallinnossa. Kyse on siitä, miten voidaan tätä New Public Management-lähestymistapaa käyttää, kun kyse on niin suuresta toimielimestä kuin komissio. Ja kyse on myöskin erityisvaikeuksista, jotka liittyvät monimuotoisuuteen, monimutkaisuuteen monitasoisessa hallinnossa. Tässähän Euroopan unioni on kooltaan sellainen, että tällaista hallintoa ei usein maailmassa nähdä. Siksi kiitokset siitä, että olette täällä ja voitte puhua. Meille budjetin valvontavaliokuntana on hyvin tärkeä aihe tämä. Me olemme käyttäneet monia vastuuvapaus mietintö ja siihen, että esitimme vaatimuksia. Me teemme lähestä yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Toivotan totta kai tervetulleeksi myöskin komission edustajat ja tilintarkastustuomioistuimen edustajat. Me teemme lähestä yhteistyötä paljon. Hän on myös antanut tähän omat impulssinsa. Tarkastuslausumasta ja siitä, että pyritään tähän toimintaperusteiseen budjetointiin ja tilintarkastukseen. Nyt on kyse siitä, että tarvitaan paljon poliittista tahtoa. Budjetinvalvontavaliokunta ei yksin voi tätä tehtävää tietenkään ajaa. Kyse on nyt kuitenkin siitä, että katsotaan vähän menneisyyteen. Me ajattelimme, että katsoisimme viimeistä kymmentä vuotta. Se ylittää minun tarkastelukauteni. Olen ollut täällä vuodesta 2009. Aikaisemmin olen pystynyt katsomaan tätä alueelliselta ja paikalliselta tasolta, mutta Inge Gresslen kautta meillä on tässä myöskin asiantuntija. Haluan jättää oman alustukseni tähän. Esittelijä saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Todella noin kuusi vuotta sitten valiokunta järjesti kuulemistilaisuuden samasta aiheesta. Me yritämme ja yritimme silloin katsoa Kinnokin uudistuksia, jotka Santerin komission jälkeen johti suuriin uudistuksiin EUn komissiossa. Meillä on neljä aihealuetta. Ensimmäinen, ja tämä ei ole nyt ehkä samassa järjestyksessä kuin kuulemisemme. Eli hajauttamistyö ja ulkoistaminen, missä vaiheessa ollaan kymmenen vuotta sen jälkeen, kun tämä prosessi lähti voimakkaasti liikkeelle. Nyt on 48 omaa pääosastoa, jolla on omat nettisivunsa, oma toimintansa, oma henkilöstönsä. Ja tietenkin on vielä Human Resources pääosasto budjetti ja viestintä. Meillä on myöskin 37 virastoa, seitsemän yhteisyritystä ja kuusi toimenpanevaa virastoa, joissa on 1625 työntekijää. Vuonna 2007 oli 582, eli byrokratisoituminen hallintomenettelyiden osalta. Eikö se liity myöskin siihen, miten syntyy päällekkäisiä vastuualueita. Ja kysyisin, miten tarvetta oikeastaan mitataan. Komissiolla on omat screening-harjoituksensa, raportti, joka saadaan 34. mennessä joka vuosi. Parlamentti onkin ajanut tätä raporttia. Tämä valvontakertomus on todella tärkeä tiedon lähde, vaikka se on hankalasti luettavissa ja seitsemän vuoden jälkeen voidaan sanoa, että vuonna 2007 31 komission työntekijä, prosenttia komission työntekijöistä oli hallinnollisissa ja koordinoivissa tehtävissä. Nyt ainoastaan 26 prosenttia yli 5 prosentin leikkaus, se on menestys. Noin kaksi kolmannesta on keskeisissä pääosastoissa, esimerkiksi henkilöstö- ja viestintäkysymyksissä – Eli tässä tavallaan päästään pois tuolta sitä keskittämisestä. Kuitenkin kyse on vielä suurista luvuista ja komission kanssa on paljon keskusteltu siitä, miten tämä laskettaisiin. Laskenta- ja avoimuus kysymyksissä pahoittelen sitä, että kategoria muutokset jatkuvasti johtavat siihen, herra Sefkovic, ettei saada sellaista avoimuutta ja selvyyttä, joka oikeastaan olisi tarpeen. Nyt on pyritty siihen, että tarkastetaan uudestaan keskitetyn ja hajautetun rooleja. Mikä rooli on pääsihteeristöllä ja mikä rooli sillä tulisi olla? Yliopistojen edustajat viittavat siihen, että pääsihteeristöstä tulee puheenjohtajan virasto tavallaan siirrytyy pois koko komissiosta – Varmasti komission jäsen Sefcovic voi puhua tästä aiheesta myös. Toinen aihe on hyvin tärkeä valiokunnalle, nimittäin se, miten komission jäsenet poliittinen taso osallistuu päätöksentekoon ja on tilivelvollisuudessa mukana, eli selkeämmin sanottuna, eli miten toimitaan riippumatta siitä, kuka on komission jäsen. Nyt ei nähdä oikeastaan, että budjettipäätöksistä kannetaan komission taholta ja vastuu pääjohtaja kuitenkin on henkilökohtaisesti tällaisista päätöksistä vastuussa. Eli mitä tapahtuu, jos pääjohtaja sanoo, että tästä en voi olla vastuussa? Pääjohtaja vuosittaisessa vuosikertomuksessa on tilivelvollinen meille ja valiokunnalle on tärkeää, että tässä kertomuksessa myöskin kerrotaan koskea, miten vastuussa olevalle komission jäsenelle on kerrottu. Minä joka vuosi hämmästelen sitä, miten pitkään on sallittu se, että varat kulkevat vääriä virtoja, kuten on nähty esimerkiksi Kreikan tapauksessa tai vuodesta 2008 Bulgariassa tai Portugalissa – Ongelmia on ollut myös Saksassa ja rakennusrahastoissa Espanja ja Italia ovat olleet heikommassa asemassa selkeästi. Mielestäni tällaisia vuosipäiviäkin voidaan joskus mainita. Ja me kysymmekin nyt, mitä tällainen tilivelvollisuus oikeastaan tarkoittaa. Pitäisi kysyä sitä, miten paljon voidaan manipuloida poliitikkoja eli komission jäseniä komissiossa. Yleensä sillä on valtaa, joka rahaa käyttää. Kinnokin uudistuksessa pääjohtajat voittivat, näin meille kerrotaan. Selvittämistä olisi komission jäsenten ja pääjohtajien välisestä suhteesta. Varmasti komission jäsen Verhoigen oman kautensa aikana näki näitä ja hän on esittänytkin omassa alustuksessaan tästä. On hienoa nähdä teitä täällä herra Verhoigen uudestaan ja mielellämme kuuntelemme teidän alustustanne tästä hyvin tärkeästä aiheesta. Tässä kuulemisessa ei ole tarkoitus nyt etsiä nimetä syyllisiä, vaan meidän pitäisi pohtia sitä, minkälainen EUn hallinto on tällä hetkellä ja mitä voitaisiin hoitaa paremmin. Olen hyvin yllättynyt siitä, että ihan tällaisissa tavallisissa kysymyksissä on vielä korjattavaa. Tämänhetkiset eurooppalaiset säännöt eivät perustu yhtenäisen hallinnollisen oikeuden varaan, kun ajatellaan komission tehtävää ja osittain virastoja. Näin syntyy hyvinkin yllättäviä hallinnollisia prosesseja ja päätöksiä, jotka ovat riippuvaisia juuri henkilöstä – Hallinnon pitäisi olla kuitenkin luotettava luoda oikeus varmuutta. Siksi haluaisin kyllä, että päätöksentekoprosessit ja rakenteet saadaan yhtenäiseksi. Te komission jäsen Sefkovic, pyytäisin, että te ottaisitte tämän komission tehtävälistalle seuraavalle kaudelle. Eli minkälaiset muodot hallinnolle tarvitaan? Mitä vaikutuksia ja miten voidaan sitoa selkeämmin hallinnolliset menettelyt? Miten osalliset voivat saada vastauksen järkevässä ajassa? Minä olen kuullut yritysten valituksia viime aikoina, jotka ovat yhteydessä sääntelyvirastoihin, mutta eivät saa minkäänlaista – mahdollisuutta saada vastausta pyyntöihinsä tai kysymyksiinsä järkevässä ajassa. Olen pyrkinyt varainhoitoasetuksessa hoitamaan tämän asian kunnolla, mutta tämä ei ole riittävä ratkaisu. Sitten neljäs kohta, pieni seikka. Demokraattinen Eurooppa tarvitsee myöskin parlamentaarisen pohjan myös komissaarien työlle. Meillä ei ole ministerilainsäädännön tapaista komission jäsenlainsäädäntöä. Edellisessä hallintoon liittyvässä kuulemistilaisuudessamme katsottiin komission jäsenten käytännessääntöjä. Pitäisikö niitä uudistaa? Onkohan tämä riittämätön pohja sille, mitä haluamme säädellä? Jos ajatellaan, miten asiat on nyt hoidettu, meillä on neuvoston asetus vuodelta 1967, jota on muutettu viimeksi vuonna 2012. Suoraan valitun parlamentin pitäisi olla tässä paljon näkyvämmin esillä kuin olemme tällä hetkellä. Hienoa, että vuonna 2007 jo herra Sebastiani, joka on vastuussa henkilöstönostosta, hän on myös täällä mukana. Samalla tervehdin professori Hussain Kassimia, joka tulee Skypein kautta osallistumaan – ja valitettavasti professori Miha Bauer ei itse päässyt paikalle, häntä edustaa Stefan Becker. Me olemme saaneet vuoden 2007 kuulemisen jälkeen tutkimuksen budjettivaliokunnalta, joka liittyy hajauttamiseen. Tämä tutkimusryhmä on luonut laajimman tutkimuksen, jota koskaan on EU-komissiosta luotu, ja olen iloinen siitä, että tästä hyvin mielenkiintoisesta kirjasta, joka ei ole vielä julkaistu, saamme jo mielenkiintoista tietoa. Kyse on siitä, miten päätöksiä tehdään ja mikä rooli pääsihteeristöllä on päätöksentekoprosesseissa ja miten se vaikuttaa toimintaan. Tohtori Ani Ville Leidenin yliopistosta on myös hyvin tervetullut tässä puheenjohtaja minun johdantani aiheeseen. Kiitos paljon. Kiitos esittelijälle. Meillä on kattava ohjelma, joten pyytäisin, että siirrymme heti työhön. Mielestäni on aina mielenkiintoista, miten itse, kun teemme päätöksiä, käytämme tieteellisiä tutkimuksia avuksemme mielenkiintoisia kysymyksiä. Mutta nyt haluan kuitenkin antaa puheenvuoron Interverhoigenille, joka oli pitkään komission varapuheenjohtaja. Komission jäsen ja hallinto, budjetin täytäntöönpano, kenellä on viimeinen sana, komission jäsenellä vai byrokratialla? Herra Verhoigen, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naisten herrat, hyvät parlamentin jäsenet. Olen täällä jälleen hyvin mielelläni koska yhdessä Euroopan parlamentin kanssa todella nautin ajastani niin kymmenen vuoden ajan täällä. En voi sanoa aivan samaa kaikista EUn toimielimistä. Pohdin, miksi kutsuitte juuri minut tänne. Rova Gressle tähän jo viittasikin. Tämä on aihe, jota käsittelin koko poliittisen elämäni ajan. Miten politiikan asema todella varmistetaan ja miten varmistetaan se, että kasvava byrokratiakoneisto ei valvo poliittista johtoa, manipuloi sitä, ohjaa sitä ja niin edelleen. En päätynyt käsittelemään tätä aihetta sattumalta, vaan kun poliittinen urani alkoi, toimin seitsemän vuoden ajan yhdessä Saksan hallituksessa. Ja kun sanon, missä toimessa käytin eniten valtaa, en ministerinä, en valtiosihteerinä, en parlamentin puhemiehenä tai komission jäsenenä, vaan silloin kun seitsemän vuoden ajan minun oli kerrottava ministerille ongelmista, neuvottava häntä asioista ilman, että itse joudun kantamaan poliittista vastuuta. Ja siksi tästä lähtien olen todella käsitellyt tätä ongelmatiikkaa ja siksi varmaan olen täällä tänään. Poliittisen valvonnan rooli koneiston osalta ei ole mikään pelkästään komissiota koskettava ongelma, vaan sitä koetaan kaikkialla. Ja jos meidän on nyt käsiteltävä tätä kysymystä täällä, on siksi, että komissio ei ole tavanomainen poliittinen taho, vaan sen perinteinen takia siihen liittyy sellaisia rakenteellisia ongelmia, joita muualla ei havaita. Kysymys kuuluu, miten voidaan taata se, että parlamentin, neuvoston ja komission poliittinen tahto näkyy myös sitten alemmilla tasoilla. Mitään helppoja reseptejä minulla ei tähän ole, koska yhteistyö komission eri tahoilla ei noudata mitään yes minister periaatetta. Tällaistakin ehkä jossain nähdään. Ei siis toimita niin, että työntekijät ovat kuin, tai työntekijät ovat kuin sätkynukkeja, jotka toimittavat tehtäviä. Nyt sitten katson syitä sille, miten komissio toimii niin kuin se toimii. Komissio kätkee sisälleen sekä jatkuvuutta että epäjatkuvuutta. Sopimuksen mukaisesti komissio muodostetaan viiden vuoden välein uudelleen, eikä kollegiolla ole omaa poliittista ohjelmaa, vaan se tavallaan hahmottelee ohjelman täysin riippumattomasti. Komissio neuvottelee ja toimii hyvin laajan lainsäädännön pohjalta. Samoin täytyy ottaa huomioon edellisen komission lainsäädäntö, joka on kesken. Samoin budjetti on jo löyty lukkoon seitsemäksi vuodeksi ja on erilaisia odotuksia ja keskusteluita parlamentissa, jäsenvaltioissa ja sidosryhmissä, jotka tulee myös ottaa huomioon. Eli mikään komissio ei tavallaan synny tyhjästä. Nimetty komission jäsen ei voi tietää kaikkea tätä, eikä voi tuntea kaikkea tätä, vaikka olisi ollut omalla poliittisella urallaan kuinka menestynyt hyvänsä, kun hän valmistautuu kuulemiseen parlamentissa. Ja kuten tiedätte, tämä kuuleminen on todella määräävä. Jos ei menesty parlamentissa, ei voi ottaa vastaan komission virkaansa. Komission tulevan jäsenen pitää siis valmisteluissaan pohjautua yhteiseen kollektiiviseen muistiin, joka komission palveluissa on. Useinkaan tässä ei katsota asioita tiukasti kansalliselta tasolta ja tässä pitää myös vastata julkisiin odotuksiin. Tämä valmistautumisvaihe on hyvin intensiivinen vaihe kaikkien työntekijöiden kanssa komissiossa. Ja tämä aika on hyvin tärkeää. On tärkeää, kunnioittavatko työntekijät komissiota tuleva komission jäsentä vai eivät. Tässä valmistautumisvaiheessa työntekijät havaitsevat tarkkaan sen, kiinnostavatko asiat todella tulevaa komission jäsentä, onko hän kyllin pätevä käsittelemään asioita, asettaako hän oikeita kysymyksiä, onko hän kykenevä tekemään yhteistyötä ja niin edelleen ja niin edelleen. Omat kokemukseni ovat tästä asiasta hyvin myönteisiä. Sain hyviä neuvoja työntekijöiltäni, mutta kuitenkin vapaasti tein myös päätökseni. Tarvitaan myös kuitenkin enemmän siihen, että saadaan todellista tiimityötä aikaan. Onpa omat kokemukset poliittisesti kuinka kattavia tahansa, havaitsee nopeasti, että komission työtä ei voi verrata kansallisen ministerin työhön. Tämä näkyy kollegion toimintatavassa ja siinä, että tarvitaan komission puheenjohtajan ja koko kollegion tuki. Viime vuosina päätöksenteko on tavallaan keskittynyt. Upstream coordination on tästä käytettävä nimitys, ja tätä perustellaan komission koolla. Itselläni on kuitenkin varsin vakavia epäilyksiä tämän suhteen, koska tällainen päätöksenteko omasta mielestäni rajoittaa liikaa kollegiallisuuden periaatetta komissiossa. Komission jäsenen on kuitenkin otettava huomioon myös jäsenvaltioiden ja parlamentin intressit. Parlamentissakaan tilanne ei ole helppo, Parlamentilla ei ole mitään valmista enemmistöä, jota komission jäsen voisi käyttää hyväkseen, vaan tuki täytyy voittaa tapauskohtaisesti ja tämä ei ole helppoa. Tämä uusi asetelma näkyy myös komission palveluissa. Heidän työntekijöiden täytyy sopeutua aina uuteen komissio, komission jäsenen, joka tuo mukanaan oman työmallinsa, työskentelytapansa, kielensä ja perinteensä. Esimerkiksi itse pyysin kaikki asiakirjat englanniksi ja nyky- tai seuraajani tietääkseni ranskaksi. Tämä on vain yksi esimerkki, mutta tärkeää on, että työntekijät tietävät, hyväksyykö komission jäsen kaiken mukisematta, lukeeko hän teksti todella läpi. Älkää pitäkö itsestään selvänä sitä, että poliittisessa vastuussa oleva henkilö todella lukee kaikki asiakirjat läpi. Ja he huomaavat tietysti myös, onko kyseessä joku, jolla on rohkeutta sanoa oma mielipiteensä vai haluaako hän mieluummin helppoa elämää ja nielee kaiken purematta. Nämä komission yksiköt tarvitsevat tukea politiikan muotoiluun, jotta tiedetään alusta lähtien, mitkä tavoitteet ovat ja voidaan olla varmoja komission tuesta. Kerran jouduin irtisanomaan työntekijän, joka jätti tehdyt päätökset huomiotta ja luuli olevansa kaikesta vastuussa. halusin noudattaa viisi artiklan toimia. Shevkovic kuitenkin vastusti tätä, koska komissiolla ei olisi tällaisia valtuuksia erottaa ihmisiä. No, tämä henkilö lähetettiin sitten toisaalle töihin ja hyvin pian samat ongelmat tulivat esiin ja lopuksi. Hänet erotettiin kokonaan. Tämä oli kuitenkin ääritapaus, tätä haluan korostaa. Yleensä työntekijäni ovat olleet tyytyväisiä päätöksiini. He ovat toimineet lojaalisti ja kun he ovat havainneet, että poliittiset päätökseni olivat oikeita, he myös ne hyväksyvät. Joskus ongelmana on se, että työntekijät eivät havaitse poliittista ongelmaa sellaisena. Voi olla, että heillä ei ole hajoakaan siitä, kuinka laajasta ongelmasta on kyse. Olen nähnyt tätä usein ja Rova Greslekin viittasi tähän, siis siihen, kuinka hämmästyttävää on, että tiettyjä virhe, virheitä tehdään vuosia ja vuosia ja mitään ei seuraa. Näin on, koska usein yksiköt eivät havaitse ongelmaa poliittisesti. He eivät pidä ongelmaa poliittisena, eivätkä käänny komission jäsenen puoleen asian käsittelemiseksi. Olen nähnyt todella tällaisia tapauksia todella paljon. Vuosikausien ajan jätettiin päätöksiä tekemättä tai suvaittiin virheitä, koska se, joka päätöksen teki, ei pitänyt ongelmaa poliittisena. Eikä tähän ole varsinaista ratkaisua, kun katsotaan, minkälainen komission rakenne on. Ei jokaista yksikköä voida aina valvoa mutta tässä piilee se valtaisa ongelma, että poliittisia kysymyksiä ei tunnisteta poliittisiksi kysymyksiksi. Eli tämä ei johdu siitä, että ei haluttaisi toimia oikealla tavalla, vaan siitä, että ihmiset ajattelevat, että kyllä me onnistumme itse ratkomaan tämän ongelman. Olen todella kokenut useita tapauksia siitä, että vuosikausien ajan ongelma ei ratkennut va- mutta riitti yksi ainut puhelinsoitto ministerille tai komission kollegalle ratkaisemaan ongelman. Eli on hyvin tärkeää, että työntekijät komissiossa todella tunnistavat sen, mikä äh, kysymys on poliittinen, mikä ei. Eli pitää tehdä selväksi ja katsoa, mitä he pitävät poliittisena kysymyksenä ja mitä eivät. Kokemusteni perusteella voin sanoa, että tämä on mahdollista ainoastaan, jos komission jäsen on tiiviissä yhteydessä työntekijöihinsä pääosastossa. Olen kuullut, että ennen Prodin komissiota ei ollut mitenkään yleistä, että komission jäsen olisi tavannut pääjohtajaa Ja tällainen viikoittainen tapaaminen pääosaston johtajan, pääjohtajan ja komission jäsen välillä on välttämätön. Komissiossa vallitsee oma toimielimen kulttuurinsa. ongelmat näyttäytyvät ehkä eri valossa kuin muualla. Komissio rekrytoi usein hyvin päteviä ja nuoria henkilöitä, jotka siirtyvät Brysselin komission Heillä on eri taustat takanaan ja usein komission jäsenillä ei ole näille nuorille juurikaan merkitystä, mutta pääjohtajilla kyllä. Nämä nuoret henkilöt alusta lähtien joutuvat usein käsittelemään hyvin hankalia asiakokonaisuuksia ja ovat yhteydessä kansallisiin asiantuntijoihin ja parlamenttiin. Ja he hyvin alusta lähtien toimivat komission nimissä. Ja usein he sanovatkin, että komissio on sitä mieltä ja pitää tätä oikeana. Eivät sano, että minä pidän sitä oikeana. Näin ei kuitenkaan pitäisi tehdä, mutta olen kuullut tällaisia lauseita sata kertaa. Sanotaan, että komissio ei koskaan näin tekisi, vaikka komissio ei olisi käsitellyt asiaa lainkaan poliittiselta kannalta. Totta kai komissiossa kaikki pyrkivät luomaan uraa, e, mutta uran alussa ei vielä toimita ylimmän, eli komission jäsenen kanssa, vaan alemman tason johtajien kanssa. Tämä koskee kabinettipäällikköä, yksikön päällikköä ja niin edelleen. Tämä rikastuttaa sekä henkilökohtaista että uraa elämää ja luo suhteita komission sisällä. Ja suht- verkostoituminen onkin kaiken A ja O komissiossa. Jos on hyvä verkostoitumaan, pystyy paremmin löytämään ratkaisuja ihmisten kanssa. Jokainen no, komission jäsen tarvitsee tällaista verkostoitua, mutta usein verkostoituminen ja juonittelu kulkevat käsi kädessä joskus tyydytään siihen ratkaisuun, joka on itsensä kannalta paras. Ja näiden ratkaisujen kanssa täytyy selvitä myös silloin, kun komission jäsen ei enää olekaan virassaan. Usein, jos on mielistelyt hieman vähemmän pidettyä johtaja, se voi koitua sitten omaksi haitaksi myöhemmin, joutuu niin sanotusti sijaiskärsijäksi. On tärkeää kuitenkin, että ylintaso kantaa lopullisen vastuun. Minun piti vuonna 1999 kantapään kautta oppia että pääjohtajani ja minun lausuntojen välillä oli ristiriitaa. Tämä näkyy siis lehtiartikkelissa ja lopuksi minulle sanottiin, että jos ristiriita on, niin komissio, komission jäsenen tehtävänä on esitellä asioita, vaikka päätökset tehtäisiin muualla. No selvitimme asian ja lopuksi yhteistyömme oli hyvää, mutta henkilö ei kuitenkaan hyväksynyt tätä loppujen lopuksi täysin. Jacques Delors otti käyttöön uudenlaisia käytänteitä ja ajattelutapoja. Usein korkean tason johtajat ovat vakuuttuneita siitä, että he ovat ainoita, jotka ymmärtävät kokonaiskuvan ja Euroopan edun. Usein olen nähnyt, että komission työntekijät sanovat äh, minä, pääjohtajat sanovat minä, vaikka heidän olisi pitänyt sanoa me. Totta kai heillä on vastuullinen tehtävä, he ovat vastuussa koko pääosastosta, he ovat täysin vastuussa talousarviosta, kuten Rola Greslekin jo sanoi. He ovat usein pääneuvottelukumppaneita kolmansien osapuolten osalta. Ulkopuolisten silmissä pääjohtaja on usein tärkeimmässä asemassa, koska hän takaa töiden jatkuvuuden. Ja monet pitävät pääjohtajaa tärkeämpänä kuin komission jäseniä. Itse uskon, että saksalainen malli poliittisessa johtajuudessa sopisi paremmin pääosastoihin. niin, että komission jäsenille annettaisiin paremmat mahdollisuudet valvoa itse omia työntekijöitään, aivan kuten ulkoisen valiokunta hiljattain on ehdottanut. Sitten vielä lopuksi pari huomiota. Erityinen toimintakulttuuri komissiossa on tärkeää, sitä on tärkeää ymmärtää. Kimokkeita ulkopuolelle ei juurikaan ole. Kansalliset edustajat ovat, toimivat vain muutaman vuoden ajan ja usein näkökulma todella on ulospäin rajallinen. Tämä pätee tietysti myös erilaisen jäsenvaltioiden yhteiskunnallisiin ja muihin ongelmiin – havaittiin hyvin myöhään, minkälaisia, minkälaisen hinnan jäsenvaltiot joutuvat maksamaan yhteiskunnallisesti talouskriisin takia. Tätä ei tarkasteltu ajoissa. Itse omalla kaudellani velvoitin työntekijäni suorittamaan harjoittelujakson jossakin yrityksessä – jotta he näkisivät, minkälaista todellisuus näissä yrityksissä todella oli. Näin kaikki tekivät. Ja vielä muistan elävästi erään työntekijäni, jonka lähetin leipomoon töihin. Hän ei todella suostunut uskomaan, että leipuri todella heräsi kolmelta joka ikinen aamu. Useimmat komission virkamiehet ovat todella motivoituneita ja haluavat todella edesauttaa integraatiota omalta osaltaan. Usein kuitenkin valitettavasti komission käytävillä vallitsee mielipide siitä, että integraatio edistyy lisää sääntöjen kautta. Nyt kuitenkin tilanne ei ole enää samanlainen kuin aikaisempi paremman lainsäädännön aloite onnistui varsin hyvin. Ja työntekijät aluksi sitoutuivat tähän. Ja nyt todella tarvittaisiin jatkotoimia tämän osalta. Nyt puhumme smart regulation, älykkäästä sääntelystä, mutta komissiossa ei ole kysymys siitä, että sääntöä olisi mahdollisimman paljon, sääntelyä olisi mahdollisimman paljon, vaan sen pitäisi olla mahdollisimman yhtäläistä. Joskus pitäisi ymmärtää, että joustavuus on parempi kuin täydellinen harmonisointi, enkä siis tämä ei koske pelkästään sisämarkkinoita, vaan myös monia muita asioita. Ja vielä lopuksi puhuisin siitä, miten virheisiin suhtaudutaan. Lainsäädännössä on usein uusia asioita edessä. Tämä koskee sekä sääntelyä että täytäntöönpanoja. Virheitä voi syntyä. Tarvitaan niiden hyväksyntää. Virheitä ei voida kieltää eikä sysätä vastuuta aina komissiolle muiden tekemistä virheistä. Jos virheitä syntyy, komission pitäisi antaa mahdollisuus langettaa seuraamuksia, mutta usein komissiota syytetään virheistä. Esimerkiksi ajattelen tässä Saksassa vääränlaista rakennerahastojen käyttöä ja siitä tiedotusta. Vääränlaiset toimet vaikuttavat siihen, miten töitä tehdään. Vuonna 2003 vaadin ja kamppailin paremman joustavuuden puolesta varainhoito asetuksessa, mutta tämä ei onnistunut. Ja katsokaa vaikka REACHia. Virheitä on todella paljon ja kaikki mukana, työssä mukana olleet ja olevat tietävät tämän ja tiesivät tämän myös ennen kuin tämä paketti hyväksyttiin kolmannessa käsittelyssä. Mutta poliittista voimaa ei kuitenkaan ole ollut riittävästi, jotta virheet olisi voitu oikaista. Itse olen panostanut aina tiimityöhön ja voin todella muitakin siihen lämpimästi suositella. Se, että otetaan työntekijät mukaan oikealla tavalla on hyvin tärkeää. Ja vielä tekninen huomio. Prodin komission aikana olin samassa huoneessa kuin pääjohtaja. Hän istui naapurihuoneeseen seinää koputtamalla sain hänen yhteyden. Mutta muulloin toisella kaudella saattoi kestää viikkokin ennen kuin sain pääjohtajan yhteyden. Se, että komission jäsenet on keskitetty samaan rakennukseen ja heidän työntekijänsä sitten muihin rakennuksiin, on mielestäni todella väärin, että tätä kysymystä pitäisi vielä käsitellä. Poliittinen valvonta jota harjoitetaan, ei saa vaikeuttaa tällä tavalla pelkästään fyysisen etäisyyden takia. Ja vielä lopuksi, uskon, että riippuu paljon komission jäsenen henkilöllisyydestä, persoonallisuudesta. Onko hänellä kyllä oikeanlainen johtajuus hän pystyy toteuttamaan politiikkaa oikealla tavalla, jos johtajuutta on. Jos sellaista ei ole, vaan jos pitää itseään hallinnon päänä, ei kykene poliittiseen johtajuuteen tai poliittiseen valvontaan näissä tärkeissä kysymyksissä tässä suuressa ja merkittävässä koneistossa. Kiitoksia. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar. Kiitos oikein paljon sen Verhoigen. Hyvin mielenkiintoisen näkemyksen saimme nyt. Perustuen pitkään kokemukseen, totta kai vähän myöhemmin saamme mahdollisuuden estää kysymyksiä ja keskustella, mutta seuraavaksi antaisin heti puheenvuoron komission jäsen Sefkovicille ja me keskustelemme sitten molempien alustusten pohjalta hetken kuluttua. Komission jäsen Sefcovic, kiitos paljon, että tulitte tänne. Puheessanne käsitellään hajauttamisen kustannuksia. Onko politiikan ja hallinnoinnin välillä selvää rajaa? Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvät kollegat. Haluaisin kiittää teitä kesku- kutsusta tulla keskustelemaan tästä aiheesta ja kiitokset Greslelle ja kollegalleni Ferhoikenille erinomaisesta alustuksesta. Nyt voin hiukan laajentaa tätä alustustani aiheisiin, joihin he tarttuivat. Nythän puhutaan hajautuksesta ja meidän täytyy tässä asiassa ottaa monia elementtejä huomioon. Gresle viittasi moniin sääntelyvirastoihin, joita on kehitetty aika nopeasti viimeisen kymmenen vuoden aikana – ja palaan tähän vielä esityksen loppupuolella. Ja sitten vielä täytäntöönpanovirastot, joita tilintarkastustuomioistuin on ehdottanut, jotta komissio pystyy panemaan täytäntöön ohjelmia nopeammin ja tehokkaammin. Ja sitten on luotu hallinnollisia toimistoja komission sisälle, jotka palvelevat myöskin muita toimielimiä, esimerkiksi maksutoimistot, Brysselissä, Luxemburgissa ja niin edelleen. Ja lopuksi vielä sanoisin, että aihe, josta Verhoigen ja Gressle puhuivat, eli hajautus keskushallinnosta yksittäisiin yksiköihin. Kaikissa pääosastoissa oli kyse sitten pääosastoista tai yksiköiden pääjohtajista, mutta tämä koskee oikeastaan kaikkia toimielimiä EU:ssa. Ja todellakin tuen sitä, mitä Günther sanoi. Eli myöskin tämä koskee EUn kansainvälistä hallintoa. Pidin tästä puheen ennen kokousta ja se nyt on varmaan jo painettu ja puheeni löytyvät painettuna, mutta jos teille sopii, niin haluaisin nyt kuulla valiokunnan puheenjohtajan Greslen ja muiden suosituksia voisimme olla vähän spontaanisempia ja puhua myöskin muista asioista, joista aikaisemmissa alustuksissa puhuttiin. Ensinnäkin, miten komissio tekee työtä, millaisia toimielimiä tai elimiä komissio edustaa, ja olemme hyvin pitkälti samalla linjoilla tässä Ferhoikenin kanssa. Täytyy muistaa, että kun ajatellaan komission työtä ja päätöksentekoa EU:ssa, ssa niin siihen liittyy hyvin paljon toimintapelien yhteistyö, komissio, neuvosto ja totta kai myöskin erittäin tärkeä rooli on Euroopan parlamentilla. Eli kyse ei ole klassisista suhteista, joita on jäsenvaltioissa. Siellähän demokraattisessa prosessissa pääosa on enemmistön ja vähemmistön toiminnassa. Ja toinen piirre on se, että komissio päättää kollegiaalisesti asioista. Meidänkin täytyy löytää konsensus toimielimissä ja meidän täytyy lähestyä hyvin hankalia, joskus hyvin yksityiskohtaisia aiheita kollegiaalisesti ja tietysti myöskin jatkuvuus, pitkän aikavälin suunnittelmallisuus ja päätöksenteko, joita tehdään EU:ssa. Ne ovat hyvin usein sitovia myöskin seuraaville komissioille. Euroopan parlamentti neuvottelee intensiivisesti nyt niistä, mitkä toivottavasti ovat viimeiset osat monivuotista rahoituskehystä, ja kyse on seitsemän vuoden budjetista, ja se on tietysti erittäin tärkeä asia vuoteen 2020 asti, joten varmasti seuraava komissio, joka aloittaa toimintansa ensi vuonna, noudattaa näitä kattoja ja muita päätöksiä, joita on jo tehty etukäteen. Meillä on paljon tämänkaltaisia päätöksiä, joita täytyy sitten noudattaa myöskin seuraavassa komissiossa. Sitten on vielä se erityispiste, että unionissa 28 jäsenvaltiota ja ratkaisujen pitää olla myöskin jäsenvaltioille hyväksyttävissä. Eli sanoisin, että komissio ja EU on sui generis rakenne. Me olemme ainutlaatuisia tässä mielessä ja siksi olen myöskin hyvin varovainen, kun kyse on vertailuista kansallista sitten hallitusten ja komission välillä. No sitten aina keskustellaan siitä, mikä on tehokkain hallinto. Kuinka nopeasti poliittiset päätökset sitten menevät byrokratian ja hallinnon läpi täytäntöönpanovaiheeseen. No, minulla on henkilökohtaista kokemusta komissiosta ja myöskin kansallisesta toiminnasta. Eli jos kyse on seniori hallinnosta, niin en suosittelisi sitä, että aina kun kollegio vaihtuu, niin jotenkin tehdään syvä luotaavia muutoksia komission hallintoon. Sehän monissa jäsenvaltioissa voisi johtaa siihen, että menetetään asiantuntemusta ja institutionaalista muistia. Uudet virkamiehet ja johtajat tarvitsevat aikaa ennen kuin he tottuvat uusiin vastuualueisiinsa ja kun toimitaan EUn tasolla, niin täytyy myöskin muistaa, ettei pidä luoda tilanteita, jotka johtaisivat jonkinlaisiin kansallisiin kantoihin tietyillä politiikan aloilla. Ja jäsenvaltioissa on tärkeää muistaa maantieteellinen tasapaino ja meidän täytyy muistaa, että Euroopan maiseman pitää heijastua oikealla tavalla – kun ajatellaan Euroopan toimielinten toimintaa. Jos olette seuranneet maakohtaisia suosituksia, joita nyt on julkistettu vuosittain, itse esittelin niitä monille kansallisille parlamenteille, ja voitte nähdä, että siellä on uusia elementtejä. Ja tämä on suositus, joka liittyy siihen kapasiteettiin, joka on kansallisessa hallinnossa. On nähty, että mosissa jäsenvaltioissa kyse on hallinnollisesta kapasiteetista, joka hyvin usein on yksi syistä, miksi rakenteelliset uudistukset eivät etene riittävästi, miksi rakennerahastoja ei käytetä riittävän hyvin, varsinkin tämä valiokunta on keskittynyt siihen, tai miksi täytäntöönpano ei etene riittävän nopeasti ja laadukkaasti. Ja me suosittelemme näille jäsenvaltioille, että pitää olla hyvin varovaisia, kun ajatellaan julkisen hallintoon liittyvää lainsäädäntöä ja se jatkuvuutta ja ammattimaisuutta kansallisessa hallinnossa, koska me uskomme, että 2000-luvulla valtion hallinto on niin monimutkainen prosessi, että silloin pitää olla hyviä ammattilaisia hoitamassa sitä. No kuten Günther totesi, no, kitkaa tietysti on poliittisella levolla ja myöskin hallinnossa. Kansallisessa hallinnossa on kitkaa ja myöskin Euroopan komissiossa. Ja kuten Günther totesi, pääjohtajat ovat henkilöitä, joilla on paljon kokemusta, joilla on vahva persoonallisuus. Heillä on ollut hyvin vaativa ura. He ovat joutuneet läpäisemään monenlaisia testejä ja he ovat vahvoja henkilöitä. He tarvitsevat myöskin vahvoja komission jäseniä. Heidän pitää jatkuvasti olla yhteydessä heihin, jotta viiveet poliittisten kantojen välillä ja päätösten välillä olisi mahdollisimman lyhyt. No tietysti kun ajatellaan lopullista päätöksentekoa, kuka tekee päätökset, kuka päättää, niin voin vakuuttaa, että se on komission jäsen ja kollegio. Ja kun kollegio on suurempi ja sillä on enemmän valtuuksia ja olemme nähneet, miten valtuuksia on laajennettu esimerkiksi talouden ohjausjakson osalta, niin kollegiaalinen lähestymistapa ja puheenjohtajan tukeminen ovat tärkeitä. Ja täytyy myöskin muistaa, että ehdotetut toimenpiteet voivat saada tukea Euroopan parlamentilta. Emme haluaisi vain tehdä ehdotuksia, jos tiedämme, että ne eivät kuitenkaan mene läpi. Emme halua haskata teidän aikaanne tai jäsenvaltioiden aikaa, ja haluamme saada tuloksia. Ja siksi kun ehdotamme jotain, teemme sen niin, että se voi saada tukea Euroopan parlamentilta, ja että myöskin jäsenvaltiot voivat sen hyväksyä. Ja tämä on mielestäni asia, joka on erittäin tärkeää, erityisesti nyt kun ajatellaan näitä nopeita aikoja, joissa elämme, ja usein päätöksiä pitää tehdä hyvin ripeästi. Sitten vielä henkilöstöstä komissiossa. Sielläkin on erilaisia näkemyksiä ja lähestymistapoja sen suhteen, miten henkilöstö valitaan ja mikä on sen kokoonpano. Eli keski-ikä niiden osalta, jotka tulevat töihin komissioon, on 35 vuotta. Eli valtaosa komission henkilöstöstä omaa jo kokemusta toimielinten ulkopuolelta. Ja professori Kaasim varmaan vahvistaa sen, että hänen tutkimuksensa osoittaa, että komission henkilöstö on hyvin monimuotoista. Kyse ei ole juristeista, joka olisi valtaosa, vaan mm, kyse on ekonomisteista. Ja kakkosryhmä, jos ajatellaan painoarvoa komissiossa, ovat sitten tutkijat ja juristit ovat vasta kolmanneksi suurin ryhmä. Sitten on valtavasti myöskin muutoksia, kun ajatellaan sukupuolista tasapainoa viimeisen 13 vuoden aikana. Vuonna 2046 prosenttia henkilöstöstä oli naisia ja tällä hetkellä naiset ovat jo enemmistössä komissiossa. He edustavat 53 prosenttia. Ja nyt kun Verhoigen on tehnyt hienoa työtä, kun hän oli laajentumiskomissaari. Nyt ei ole 15, vaan 28 jäsenvaltiota, jotka ovat edustettuina toimielimissä. Eli täällä yritän sanoa sitä, että jos on sellainen näkemys, että komissio on jonkinlainen sulkeutunut hallinnollinen palvelu, joka ei ole yhteydessä ulkomaailmaan ja joka ei hyväksy mitään uusia virtauksia, niin se ei pidä paikkaansa. Voin kertoa, että kun meillä on järjestelmä, jossa on valtavia muutoksia huippuhallinnossa, niin vain tällaisessa järjestelmässä voi olla sama muutoksen dynamiikkaa ja pystytään mukautumaan Euroopan uuteen todellisuuteen, niin kuin komissiossa on nähty viimeisen 10-15 vuoden aikana. No, yksi ongelma, josta Günther puhui, on se, Miten Brysselistä voidaan pitää läheistä yhteyttä jäsenvaltioiden kaupunkeihin ja yhteisöihin, jotta siellä tiedetään, mitä tapahtuu tosimaailmassa ja miten EUn päätökset vaikuttavat todellisuuteen ruohonjuuritasolla. Ja itse ehdottomasti tuen tällaista yhteyttä ja sen ylläpitämistä. Meidän pitää olla läheisessä yhteydessä siihen, mitä tapahtuu jäsenvaltioissa, koska EUn hallinnon todellakin pitää heijastella Euroopan tilannetta. Ja toinen asia, johon yritetään tarttua, esimerkiksi mitä tulee sisäiseen liikkuvuuteen, se on yksi ongelmia, joka komissiolla oli vuosikausia. Eli jos yksi pääosasta tekee ehdotuksen, niin kukaan muu ei sitten saa kommentoida sitä. Ja sitten se tulee sisäisen konsultaatioon. Ja kun ehdotus on lähes valmis, niin silloin voidaan tehdä kompromisseja. No nyt, kun on uusia vastuualueita taloushallinnossa, uusi järjestelmä otettiin käyttöön ja meillä on nyt paljon enemmän pääosaston sisäisiä työryhmiä, ja tiimejä, jotka luotiin ad hoc pohjalta, jotta löydetään ratkaisuja, jotka ovat parhaiten sopivia kuhunkin tilanteeseen. Ja tällä tavalla päästään pois tästä mentaliteetista, joka usein löytyy suurissa hallinnoissa. Sitten yhteys jäsenvaltioihin ja niiden ammattitaidon hyödyntäminen. He ovat hyvin voimakkaasti läsnä komissiossa. Meillä on yli tuhat kansallista asiantuntijaa kansallisista hallinnoista. Meillä on paljon väliaikaisia toimihenkilöitä, jotka palkataan määräajaksi. Ja silloin tällöin meillä on myöskin ulkoisia rekrytointeja, kun katsotaan, että ulkopuolinen asiantuntemus on tarpeen. Ja myöskin ammatti, ammattiyhdistykset eivät aina nyt pidä tästä, no katson Sebastianin suuntaan, koska tästä asiasta on keskusteltu aika monen kertaan. No sitten yksi asia vielä, jolle pyydän tukeanne, koska tämä varmasti tulee tähän valiokuntaan vielä. Eli aloite, joka liittyy lyhyen ajan liikkuvuuteen kansallisten hallintojen ja komission välillä. Ja tämä johtuu juuri samasta syystä, miksi komissio lähetti virkamiehen näkemään, mitään todellinen elämä on. No nyt meillä on käytännössä säännöt, eturistiriidat. Tämä on paljon hankalampaa nyt lähettää nuoria virkamiehiä harjoittelemaan vaikkapa yksityisiin yrityksiin, mutta yritämme olla yhteydessä kansallisiin hallituksiin, koska joskus on hyvin tärkeää, että virkamiehemme tietävät, miten pienemmässä jäsenvaltiossa ei aina ole helppoa panna täytäntöön joskus hyvin monimutkaista lainsäädäntöä, jota hyväksytään. Eli miten pienemmät hallinnot selviävät eurooppalaisesta lainsäädännöstä ja päätöksenteosta. Ja olisi hyvä, että meillä olisi tehokas kansallisten ja eurooppalaisten virkamiesten verkosto. Ja nähtäisin, että me teemme yhteistyötä. Euroopan yhteinen hanke ja lainsäädäntö, jota hyväksytään ja pannaan täytäntöön, se on myöskin yhteinen tehtävämme ja me hyödymme sitä yhdessä, jos sitä pannaan täytäntöön oikealla tavalla. Ja usein, kun kyse on komission koosta, no lehdistä voidaan lukea, että kyse on valtavasta byrokratiasta, jossa on liian paljon virkamiehiä. No komissiossa on noin 30 000 virkamiestä. No tietysti voi miettiä, mihin tätä verrataan No mitään täydellistä ratkaisua ei ole, joten en nyt sano, että tämä on täydellinen ratkaisu, mutta olen nyt katsonut esimerkiksi, mikä on Tukholman kaupungin tilanne. Näinhän on monissa suurissa kaupungeissa, erityisesti Länsi-Euroopassa. Eli kaupungin hallinno on 40 000 työntekijää. No tietysti siellä on erilaisia tehtäviä, erilaisia rooleja, mutta kyseessä on yhdestä kaupungista ja nyt tässä on kyse yhdestä mantereesta ja Tukholmassa, Tukholman katalaisia kaupunkeja on paljon Euroopassa, meitä on 500 miljoonaa, joten meidän täytyy aina muistaa tämä suhdeluku, kun keskustelemme komission koosta. No sitten, jos verrataan vaikka ministeriöitä ja pääosastoja komissiossa, no kaikenlaisia vertailuja voidaan tehdä, enkä nyt anna liikaa mitään lukuja, mutta pari lukemaa pääosastossa on 500 työntekijää, siis liikenteen pääosastossa. Ja jos katsotaan vaikka Britannian liikenneministeriötä, niin siellä on 1600 virkamiestä. Ja jos katsotaan näitä toimistoja, joita on ympäri Britanniaa, niin se on 50 000 lisää. En nyt halua tässä verrata liikaa, mutta puhun nyt tästä hallinnon koosta. Ja sitten sitten talousala komissiossa on nyt enemmän valtuuksia ja varmaan lisävaltuuksia vielä tulee, kun kaikki lainsäädäntö on paitu täytäntöön. Eli katson, mikä on Saksan talousministeriön koko. Siellä on 1800 työntekijää. Ja sitten komissiossa talouteen liittyvät pääosastot yhdessä, siellä on 1500 työntekijää. Eli tarkoitan tällä, että kun ajatellaan komission uusia toimivaltuuksia ja kieliedellytyksiä, eli meidän täytyy toimia 24 kielellä, ja meidän täytyy toimia eri paikoissa, eri maissa, eri alueilla, joten mielestäni komission koko ei ole mitenkään suhteettoman suuri. Mutta tietysti voidaan saada aikaan säästöjä ja niistä puhun kohta. Sitten Gressle ja Verhoeken ottivat esille poliittisen tason komission jäsenten lukumäärän ja tästäkin on paljon keskusteltu lehdistössä. Eli 28 komission jäsentä on liikaa, eli niitä pitäisi vähentää. Mutta sitten taas täytyy muistaa, että jos katsotaan komission poliittista tasoa, niin se on hyvin ohut. Meillä ei ole mitään varajäseniä eikä alivaltiosihteereitä eikä pysyviä sihteerejä. Joten poliittinen edustettavuus komissiossa on keskittyy ainoastaan komission jäseneen. I, jos haluatte ottaa yhteyttä poliittisiin edustajien valiokuntakeskusteluissa, niin, niin ja jos kyse on kansallisista parlamenteista, ja siellä halutaan kuulemisia maakohtaisista suosituksista, niin silloin halutaan komission jäsen paikalla. Jos menee ministerineuvostoon, niin tietenkään kukaan muu paitsi komission jäsenet eivät sinne pääse. Ja sitten on kansainvälisiä sitoumuksia G20 ja G7. Ja voin sanoa, että me emme ole kyllästyneitä. Meidän täytyy tehdä tätä hyvin tärkeää poliittista työtä ja edustaa toimielimiä parlamentin ja neuvoston kanssa, mutta myöskin kansainvälisten kumppaneiden kanssa ja samalla pitää tehdä poliittista ohjaustyötä pääosastoissa. Eli muistakaa tämä, eli jos vertaatte tähän perinteisiin rakenteisiin jäsenvaltioissa, siellä on ministeriöt, siellä on valtiosihteerit, pysyvät sihteerit. Ja voitte laskea, kuinka paljon niitä on. Ja aika usein yllättyy sitten varmaan. Sitten tehokkuudesta. Ja haluaisin kiittää tätä valiokuntaa hyvästä yhteistyöstä ja tärkeästä panoksesta. Myöskin kiitos teidän työnne ja sitkeytenne ansiosta olemme pystyneet osoittamaan, osoittamaan, ketä muutoksia on voitu saada aikaan tällä alalla. Me saamme juuri päätökseen neuvottelut uudista, uusista henkilöstösäännöistä, jotka astuvat voimaan ensimmäinen tammikuuta ensi vuonna. Ja siellä on mukana nämä 5 prosentin leikkaukset, viikkotyömäärän lisääminen ja siihen se saa aikaan 2,5 miljardin säästöt, Kinokin uudistuksen säästöjen lisäksi, jotka olivat 8 miljardia vuosina 2004-2020. Eli voin sanoa, että keskustelu näistä leikkauksista eivät ole helppoja. Ne alkoivat viime vuonna komissiossa. En nyt voi, halua kertoa, kuinka monta kahvikuppia olen juonut kollegoideni kanssa, jotta löydämme oikean tasapainon ja työskentelytavan mutta päätöksenteko pohjautuu seulontamenettelyille. Me laskemme hyvin tarkkaan kaikkea, katsomme työtaakkaa, joka on komissiolla. Ja tässä on uusi asia. Jokainen uusi seulontaraportti sisältää lyhyen yhteenvedon tarkemmista luvuista, ja minä henkilökohtaisesti jaan ne ellen kollegion kokousta kullekin komission jäsenelle, ja ovat sitten keskustelleet pääosasta virastojen pääjohtajien kanssa, mitä tulee suhteisiin tai lomien määrään sairaslomiin. Ja tämä on ihan tervettä, koska se osoittaa, että meillä on paraa toimia tehokkaammin. Me voimme löytää lisää tehokkuutta ja se on erittäin tärkeä väline tulevaisuutta silmällä pitäen. Koska mitä tapahtuu sitten ensimmäinen tammikuuta? Meillä on pääosastot, jotka viiden vuoden aikana voivat menettää jopa 10 prosenttia henkilöstöstä, koska 5 prosenttia menee leikkauksen mukana ja sitten 5 prosenttia menee sitten tähän yhteiseen puoliin. Meidän täytyy miettiä uusia painopistealueita, jotka liittyvät kauppaan, taloushallintoon ja myöskin kilpailuun. Eli tämä on kivulias menettely, mutta meidän täytyy katsoa näitä täsmäisiä lukuja, joita meillä on – seurantaprosessin seurauksena. Ja sitten on muita alueita, joilla voidaan tehostaa toimintaa. Gresli otti esiin sen, miten voidaan yksinkertaistaa, miten voidaan hallinnoida paremmin, mitä voidaan tehdä uudella teknologialla. Ja siksi meillä on myöskin it rationalisointiprosessi käynnistynyt, se on hyvin hankala. Ja kun valkoisessa talossa puhuin tästä teknologiasta vastaavan henkilön kanssa, kysymme, miten he toimivat, ja teimme johtopäätöksen, että meillä on samoja ongelmia. IT-ala on täysin välttämätön, ja jokainen yksikkö ja pääosasto yritti kehittää parasta järjestelmää omalle pääosastolle. Järjestelmä on kasvanut hyvin monimuotoisella tavalla, ja nyt on budjettirajoituksia, on henkilöstörajoituksia, ja meidän täytyy nyt valtavirtaistaa prosessia ja valvoa sitä paljon tehokkaammin kuin aikaisemmin. Ja sama koskee myöskin yrityspalveluita, koska kun meillä oli ensimmäinen kokous, jossa mukana oli puheenjohtaja minä ja seniorihenkilökuntaa, niin yksi johtopäätös oli, että kun kyse on keskittymisestä, niin totta kai tasapainoitusta tarvitaan, erityisesti kun tarvitaan näitä yrityspalveluita, inhimillisiä resursseja ja muita, niin meidän pitää leikata näitä kuluja ja mahdollistaa sen, että henkilöstöä voidaan käyttää tehokkaammin. Ja tähän minä uskon. Ei voi hallinnoida keskeytysti kaikkia pääosastoja, mutta voi kuitenkin olla vahvaa koordinointia ja tällaisessa komission tapaisessa organisaatiossa pitää olla hyvin vankka johtamistapa kaikkien yksiköiden osalta, jotka tehostavat toimielinten toimintaa. Sitten vielä muutama minuutti ja pyytäisin teille tukea sääntelyvirastojen suhteen, koska me olemme työstäneet tätä asiaa Greslen kanssa, mutta myöskin muiden kollegoiden kanssa jo vuosikausia. Ja nyt valtavien ponnisteluiden jälkeen sovittiin horisontaalisesta lähestymistavasta, eli miten voidaan hallinnoida sääntelyvirastoja paremmin. Ja se ei ole mikään pikkujuttu. Meillä on 49 virastoa, 32 niistä ovat sääntelyviä, hajautettuja. Nyt puhutaan yli 700 miljoonasta ja yli 7000 työntekijästä, Eli on hyvä, että hallinto on hyvää ja että meillä on horisontaalisesti hyväksytyt periaatteet. Ja tässä on onnistuttu. Eli totta kai olen yrittänyt panna täytäntöön näitä periaatteita heti alusta pitäen, kun ensimmäinen säädös tuli keskusteltavaksi. Kysehän oli Sepol-virastosta Britanniassa. Ehdotin fyysiota Europolin kanssa, koska mielestäni on ihan loogista, että poliisit koulutetaan lähellä tärkeää EU-elintä, joka liittyy poliisasioihin. Ja brittihallitus oli hyvin selkeä sen suhteen, että siellä oltiin valmiita luopumaan tästä virastosta. Ja tämä oli hyvä esimerkki siitä, mitä voidaan tehdä. Voidaan säästää 50 miljoonaa vuoteen 2020 mennessä henkilöstöä voidaan käyttää hallintoon eri toiminnoissa. Ja näin voidaan tehdä. Ja tämä on esimerkki tulevaisuuden sääntelyvirastojen suhteen. Yksikään jäsenvaltio eikä myöskään valiokunta tukenut tätä fuusiota. Eli kaikki tämä työ, jota on tehty, ei toteudu ihan niin kuin olisimme toivoneet. Ja usein täytyy sanoa, että samat jäsenvaltiot ja samat ministeriöt kritisoivat komissiota säästöjen suhteen, mutta ovat sitten täysin eri linjoilla Sepolin ja Europolin suhteen. Eli pyytäisin, että kun keskustelette tästä asiasta, niin auttakaa minua viemään eteenpäin tätä asiaa ja jatketaan keskustelua tästä asiasta, koska jos me haluamme hallinnoida tehokkaasti, niin on hyvin vaikea saada aikaan edistystä, kun sitten keskustellaan muista sääntelyvirastoista tulevaisuudessa. No sitten kun palataan vielä tämän kuulemisen aiheeseen, eli komissio budjetin hallinnoijana. Ja minä uskon, ja myöskin tämä valiokunta on hienoa työtä, niin katson, että meillä on sopivat säännöt ja menettelyt ja tarkastusmenettelyt. Ja tällä tavalla voidaan varmistaa, että budjetti toteutetaan sääntöjen mukaisesti ja tehokkaasti. Ja joskus me varaamme enemmän aikaa näihin menettelyihin kuin kuinka paljon aikaa varataan konkreettisia tuloksia varten. Ja miten löydetään hyvä tasapaino, niin se on jatkuvaa työtä. Ja tässä tarvitaan komission ja parlamentin läheistä yhteistyötä, ja meidän pitää myöskin toimia tilintarkastustuomioistuimen kanssa, koska mielestäni ainoastaan tällainen läheinen yhteistyö mahdollistaa sen, että voimme lähettää tärkeän viestin, joka pitäisi hoitaa kuntoon ennen Eurooppa-vaaleja. Ja meidän pitää välittää viestiä, että Euroopan budjetti on hallinnassa ja se käytetään tehokkaasti. Se ei ole mikään Brysselin tai Strasbourgin budjetti, vaan 95 prosenttia budjetista palaantuu jäsenvaltioihin, alueisiin. Se panostaa kasvun ja työllisyyteen ja se on erittäin tärkeä investointiväline ja me teemme parhaamme, jotta kaikki varat käytetään tehokkaasti ja valvonta noudattaen. Ja kiitoksia tästä kutsusta ja totta kai olen sitten valmis käymään tästä asiasta keskustelua kanssanne. Kiitos. Mr. Vice President Sefcovic, we now have... Kiitos oikein paljon varapuheenjohtaja Sefcovic. Olemme kuulleet kahta todella korkearvoista puhujaa, jotka tietävät hyvin, miten komissio toimii. En oikein katsonut kelloa, joten olemme aikataulusta jäljestä, mutta Mielestäni kannattaa käyttää tilaisuutta hyväkseen kuitenkin hänen jäsenille mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Pyydän esittämään kysymykset lyhyesti, ehkä kahdessa minuutissa. Inge Gressle, sitten Balchitis ja kaikki muut, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos paljon. Alustukset olivat todella kiinnostavia ja näin saamme mielenkiintoisen yhteenvedon kaikesta siitä, mitä on tehty ja saatu aikaan viime vuosina. Mä pistin korvan, että pääsihteeristö ei nyt oikeastaan esiintynyt tässä. Ehkä tässä kierrettiin vähän kuin kissa kuumaa puuroa. Eli mikä on pääsihteeristön toimivaltaa ja miten pääsihteeristö käyttää valtaansa. Jokainen teistä voisi varmasti tällaisen tarinan kertoa ja minä myös. Minusta tuntuu, että pääsihteeristö esimerkiksi, kun MEPit haluavat kirjallisia vastauksia kysymyksiin. Sanotaan, että vastaus ei saisi olla pidempi kuin 25 riviä. Miksi komission jäsenenne sopii hyväksyä tällainen sääntö, rajoitus? Tämä on kysymykseni molemmille. Miksi näin on? Kiitos. Ehdottaisin, että keräämme näitä kysymyksiä muutaman. Olkaa hyvä. Ačiū, gerimas pirmininkė. Nu, natūralu, kad dvi minutės ir pasisakymai. Aš daugiau norėjau pasisakyti. Kiitos puheenjohtaja. Tietenkään kaksi minuuttia eivät oikein riitä, koska esittäisin useita huomioita. Ensinnäkin haluaisin kiittää lämpimästi Rova Gressleä. Tämä aihe on erittäin mielenkiintoista, että tämä keskustelu tulee todella oikeaan aikaan. Mutta mutta meillä on siis itsellämmekin kovastikin kokemusta esimerkiksi työstä Euroopan parlamentissa, joillakin on kokemusta neuvoston puolelta. Ja sanoisin, että en voi sanoa, että komission jäsenen rooli on sellainen kuin sen pitäisi olla. Olemme sopineet esimerkiksi vakausmekanismista ja paremmasta politiikan koordinoinnista. Ja mielestäni komission jäsenen roolia tulisi työstää tai määritellä hieman uudella tavalla. Ja olen yhtä mieltä kollegani Greslen kanssa pääsihteeristön roolista. Ja olen sitä mieltä, että komission jäsenen tulisi itse olla vastuussa omista toimistaan. Minusta meidän tulisi todella pohtia uudelleen sitä, miten pääosastojen ja pääsihteeristön malli toimii jos pääsi, pääjohtaja ei voida korvata sopimuksen takia vuosikausiin ja hänen palkkansa kasvaa joka vuosi, niin kyllä tämä on ongelma. Haluaisin myös tavallaan velvoittaa Verhoegenia. Mielestäni komission jäsenillä pitäisi olla suurempi valta kertoa siitä, mitä pääsi, pääosaston sisällä tapahtuu ja pääsihteeristön sisällä tapahtuu. Ja tulevaisuuden kannalta mielestäni olisi tärkeää, arvioida parlamentissa kaikkia toimia, joihin pääsihteeristö tai pääjohtaja ryhtyy, joten me voisimme arvioida sitä, miten he onnistuvat. Mitä tulee sitten kansallisiin hallituksiin, nekin tekevät kollegiona päätöksiä. He äänestävät, mikäli johonkin kysymykseen liittyy ristiriitoja, ja enemmistöllä päädytään sitten johon tiettyyn päätökseen. Aika on kortilla, en halua nyt puhua tämän pidempään, mutta tärkeintä sanomassani on se, että tilivelvollisuutta pitäisi hieman rukata, jotta voidaan tulevaisuudessa välttyä esimerkiksi Olafin kaltaisilta tapauksilta. Tuota, Paul Rübig. Kiitos. Paul Rybik on seuraava puhuja. Äh, Kiitoksia. Tässä valiokunnassa haluaisin nyt kysyä, miten näitä varoja todella jaetaan sitten komissiossa, miten se toteutuu. Eli mikä on suhde komission jäsenen ja pääosaston välillä, eli kuinka paljon komission jäsen voi vaikuttaa näiden varojen jakoon. Ja sitten toiseksi, millaista valvontaa tässä on ja miten sitten jäsenvaltioissa tarkistetaan se, että se mitä kolmikantaneuvottelussa on päätetty, myöskin sitten toteutuu. Eli miten kansalliset valtiovarainministerit valvovat sitten budjetin toteuttamista. Kiitos. Ja, vielen Dank. Paljon kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä minulla ei nyt ole, joten voimme kuulla vastaukset. Kuka haluaisi aloittaa herra aikaa? Kiitos paljon. Ensin edustaja Greslen kysymykseen. Se on todella keskeinen kysymys. Kymmenen puolen vuoden komissiokauteni aikana pääsihteeristön rooli muuttui perin pohin. Koimme Trojanin, joka nähti, näki tehtävänsä niin, että huolehditaan siitä, että kollegiaalisuuden periaatetta kunnioitetaan hän katsoi tätä hyvin muodollisesti. Sitten vähän poliittisempaa näkemystä ja Barroson tiimin yhteydessä oli hyvin politisoitunut pääsihteeristö. Nyt se on lähennä puheenjohtaja tämän täytäntöönpaneva taho. Se on se taho, joka huolehtii siitä, että puheenjohtajan taho, anteeksi, tahto kuuluu kaikkialla selkeästi. Huolehtii siis siitä, että puheenjohtajan ajatusta ajetaan. Tämä saattaa liittyä henkilökohtaiseen luottamussuhteeseen tai rakenteisiin. Se nähdään varmasti seuraavan komission aikana. Toinen pääsihteeristön keskeinen rooli on suurimpi koordinointitehtävä, kun ajatellaan laajentunutta tehtäväkenttää, jonka komissio jatkuvasti sai sitten laajentuminen itsessään totta kai. On mielenkiintoista huomata, että tämä sisäinen koordinointipolitiikan osalta – ei ole asia, johon komissiossa mielellään puututaan. Olen keskustellut Romano Prodin ja Barroson kanssa näistä aiheista, siitä miten voidaan huolehtia sitä, että niin suuri komissio, jossa on niin eri painavia tehtäväkenttiä, miten voidaan huolehtia siitä, että politiikka on johdonmukaista, ei pirstaloitunutta. Ajatellaan saksalaisen seuraajani niin tehtävää Öttingeriä, joka on energiasta vastuussa, ainakin tittelinsä mukaan, mutta jos katsotte tarkkaan, niin energiasta kilpailukomissaari, tutkimus, ympäristö, ulkosuhde, komissaari ja niin edelleen. Ja kenelläkään ei ole tässä koordinointitehtävää. Eli Komissiossa ei ole yhtäkään komission jäsentä, jonka tehtävä on koordinoida, vaan tämä koordinointitehtävä on nyt pääsihteeristöllä. Tämä on erittäin tärkeä tehtävä, koska johdonmukaisuutta siis luodaan tällä tasolla. Ja voin teille sanoa, edustaja Gressle, että suurin osa komission päätöksistä – tehdään ilman, että komissio on poliittisesti osallisena. Eihän se muuten olisi mahdollistakaan. Tuhansia muodollisia komission päätöksiä. Tällainen valtava kasa satoja sopimusrikkomusmenettelyitä esimerkiksi. Eikä ole komission jäsentä, joka olisi nämä kaikki lukenut ja niihin tutustunut. Eli satoja ja satoja muodollisia päätöksiä tehdään ilman komission jäsenten poliittista toimintaa ja johdonmukaisuuden, jatkuvuuden huolehtiminen jää pääsihteeristön harteille. Ja tämä on selityskin sille, että pääsihteeristöstä on tullut niin voimakas ja niin tärkeä, mitä voitaisiin tehdä tässä tilanteessa, tavallaan tätä kehitystä vastaan tai muuten. Minä haluaisin ehkä luopua tästä ajatuksesta, että komissio on yhtenäinen. Mutta nyt on oikeastaan, silloin ne hyvät perustelut luoda tällainen, mutta nyt voitaisiin ajatella toisenlaista järjestelmää, jossa on kunnollinen poliittinen ja hallinnollinen vastuu poliittisen johdon tasolla. Näin olen vastannut kysymyksen ja edustaja Rybihin kysymyksen ensimmäisen osaan voi vastata toisennelle poliittista kokemusta, mutta varojen jakamisesta ja kokemuksesta, siitä miten voidaan vaikuttaa, vaikutus on nolla. Komission jäsen ei voi puuttua tarjouskilpailuun siihen, kenelle myönnetään jotain ja niin edelleen. Ja edustaja Rybi, voin olla tästä kiitollinen. Se on ihan selvää. Voin kertoa, missä yhteyksissä olen saanut, eikä kahden kesken, missä olen saanut puheluita hallitusten tai valtioiden päämiehiltä, että pitäisi puuttua tässä vähän näihin päätöksiin. Niin olin hyvin iloinen, kun pystyin sanomaan, että en pysty tuohon, koska ei tarvinnut sanoa, että en halua. Mielellään hän näin ei tee hallituksen päämiehen suuntaan voin vain sanoa, että en voi enkä saa tehdä. Eli tässä vaikutus on todella nolla. Ja tässä päätökset ovat täysin siirtyneet pääjohtajien tasolle, jotka eivät muuten välttämättä kovasti pidä tästä tehtävästä. Oman pääjohtajani osalta voin sanoa, että hänellä oli vähän vaikeuksia enemmän tämän tehtävän kanssa, koska tämä liittyy myös henkilökohtaiseen vastuuseen. Pääjohtajahan joutuu sitten allekirjoittamaan julkilausuman, jonka pohjalta hänellä on vastuuvelvollisuus, jota hän ei ehkä niin mielellään kanna. Tässä yhteydessä komissio on todella selkeästi paremmin järjestäytynyt kuin useimmat hallinnot, muut hallinnot, jotka tunnen – koska poliittinen vaikutus suoraan budjetin toteutumiseen ei ole mahdollista. Meillähän on molemmilla poliittista kokemusta jonkun verran, niin tätä voimme varmasti yhdessä pitää edistysaskeleena. Kiitos oikein paljon herra Verhoigen, herra Sefkovic. Uh, for your... Kiitoksia näistä kysymyksistä pääsihteeristöstä. No, kuten Günther sanoisi, sanoi, on laajentuminen ja sitten pääjohtajien laajentuneet toimivaltuudet Lissabonin sopimuksen jälkeen, niillä on roolinsa tässä. Se on tietysti totta. Ja myöskin sanoisin, että nämä laajemmat valtuudet ja velvollisuudet komissiossa ovat johtaneet siihen, että on tarvittu paljon vahvempaa koordinointia. On tärkeää, että meillä on johdonmukaista politiikkaa. Esimerkiksi energia pääosaston ehdotus ei ole ristiriitainen ilmastopääosaston ehdotuksen kanssa. Ja kun näitä on suosituksia, maa kohtaisia suosituksia, niin ne eivät ole sitten ristiriidassa vaikka maatalouden pääosaston suositusten kanssa. Siksi koordinointi on tärkeää, eikä kyse ole pelkästään vain pääsihteeristä, koska koordinointia pitää harjoittaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa, kun näitä ehdotuksia laaditaan ja politiikkaa lyödään lukkoon. Sitten kun ajatellaan pääsihteerin roolia ja sitten myöskin kabinetin johtajan roolia, kun ajatellaan vaikka kaikkien komission jäsenten toimintaa, niin nämä ovat vaikeita pitkiä keskusteluita ja yritetään katsoa, millaisia eroja on ja valmistellaan Kollegioita sillä tavalla, että komission jäsenet voivat keskustella päätöksestä tai kompromissista tai sitten suuntaan tapa keskustelua, eli mihin suuntaan halutaan mennä tällä politiikan alalla tulevaisuudessa. Pääsihteeri on puheenjohtajana viikoittaisessa pääjohtajan kokouksessa, ja hän sitten kertoo pääjohtajille pää- kollegion päätöksistä ja poliittisista tehtävistä. Minulla on hyvin läheiset suhteet tähän elimeen, ainakin kerran kolmen neljän kuukauden välein tapaan pääsihteeriä ja sitten saan pääjohtajilta palautetta siitä, miten koordinointi ja yhteistyö on toiminut ja se on mielestäni erittäin hyvä menettely. Sitten nämä kirjalliset kysymykset. Tämä on yksi asia, jota myöskin Greslen kanssa pyritään ratkaisemaan parlamentin osalta, mutta voin kertoa, että tämä on myöskin tärkeä kysymys, kun ajatellaan kansallisia parlamentteja. Halutaan parempaa laatua, enemmän nopeutta, enemmän seikkaperäisyyttä näihin vastauksiin. Ja yritämme miettiä, millä tavalla voimme toteuttaa kaiken tämän. Tänä vuonna, jos ennustukseni ei ole ihan pielessä, niin meillä on sitten 13 000 kysymystä tullut parlamentista, ja tämä kasvaa eksponentiaalisesti vuosittain. Tämä valiokunta muistaakseni laski, kuinka paljon yksi parlamentin kysymys maksaa, kun ajatellaan virkamiesten työtä, käännöksiä ja niin edelleen. Niin hyvin paljon ihmisiä työstää näitä parlamentin kysymyksiä. Eli tässä ei mitenkään yritetä byrokraattisesti virtaviivaistaa näitä vastauksia, joita teille toimitetaan. Ja jos kysymys on arkaluontoinen, niin se saattaa ylittää nämä 25 riviä. Ja tavoitteena on antaa suuntaviivoja virkamiehille sen suhteen, miten vastataan kysymyksiin, eli mikä on se standardiformaatti. Kun kyse on kansallisten parlamenttien kysymyksistä, niin siellä on käytössä uusi järjestelmä, koska meillä on kaksi menettelyä, poliittinen vuoropuhelu ja sitten keltainen kortti, toissijaisuustarkastelumekanismi. Siellä pitää olla hyvin täsmällisiä näiden määräaikojen suhteen, koska kyse on lainsäädäntömenettelystä. Eli meillä pitää nyt olla uusi tietokonejärjestelmä, jotta voimme jäljittää kaikki kysymykset ja vastata niihin ajoissa. Ja me haluamme jatkuvasti parantaa laatua, mutta suoraan sanoen Tämä vie hyvin paljon resursseja komissiossa ja meidän on täytynyt nyt löytää tapa toimia tehokkaammin. Nyt keskustellaan siitä, miten voidaan hoitaa Euroopan parlamentin kysymyksiä. En nyt tiedä, mikä olisi paras tapa. Ehkä voitaisiin miettiä mahdollisia ratkaisuja, joita käytetään esimerkiksi liittopäivillä. Siellä on tiettyjä rajoituksia kysymysten suhteen. Tai sitten pitää olla poliittisen ryhmän tuki. Tai sitten on muita toimia, joiden avulla voidaan varmistaa, että kysymykset, jotka selkeästi liittyvät siihen, että tilastoja voidaan kasvattaa, niin ne poistetaan järjestelmästä, jotta hyvät kysymykset, tärkeät poliittiset kysymykset saavat riittävästi tilaa järjestelmässä, jotta voimme tehdä parempaa työtä, kun vastaamme niihin. Sitten Balchitis puhui komission roolista esimerkiksi vakausmekanismin tasolla. Sitten on euroalueeseen liittyviä kysymyksiä. Ne ovat arkaluontoisia kysymyksiä. Ja tässäkin olemme oppineet, ettei ratkaisuja voi löytää yhteisön järjestelmästä. Ja nyt on sitten houkutus käyttää hallitusten välistä lähestymistapaa ja kutsua ulkopuolisia kumppaneita sisäisiin poliittisiin keskusteluihin ja usein se aiheuttaa paljon ongelmia. Sitten syytellään toisia, päätöksenteko on hankalaa ja sitten EU ja Eurooppa-hankkeet tästä kärsivät ja kaikki tämä negatiivisuus sitten kohdistuu komissioon. Eli tässäkin täytyy nyt ottaa huomioon kriisi ja todellisuus ja se, että meidän täytyy tehdä nopeita päätöksiä. Ja toivottavasti opimme tästä tulevaisuutta ajatellen. Mitä voidaan sitten parantaa kollegiaalista ympäristöä? No, tulevaisuudessa pitäisi harjoittaa lähempää yhteistyötä komission kollegoiden kanssa. Kun olin yleisten asioiden neuvostossa keskustelemassa, niin tämä oli yksi kysymys, joka tuli esille eli kuinka usein komission jäsenet tapaavat, miten voidaan koordinoida kaikkia välineitä, joita meillä on ulkopolitiikassa. Ja tämä on asia, kun meillä on kauppakysymyksiä ja globaaleja kysymyksiä, niin meidän täytyy todellakin priorisoida näitä tulevaisuudessa komissiossa. Sitten koordinointi ja yhteistyö pääosastojen välillä budjettikysymyksissä – Ryypih kysyi tästä. Komission täytyy mukautua uuteen rooliinsa ja uusiin budjettikysymyksiin ja tehtäviin, joita komissiolla on. Se on vähän, jos esimerkiksi oikeusministeriö, joka säätää lakeja, saakin paljon uutta budjettivastuuta ja olisi yhtäkkiä vastuussa suurista summista. Niin siksi näitä mukautuksia ja uusia sääntöjä on tullut varainhoitoasetus tilitarkastustoimistomen vahvempi rooli, sisäinen tilitarkastusmenettely, jonka avulla voidaan varmistaa, että selviämme tästä suuremmasta budjetista. Eli mitä sitten tapahtuu valtaosassa tapauksia? Meillä vähintään kerran viikossa kokous, ja siellä sitten kerrotaan näistä vuosikertomuksista, ja aina kun kyse on budjettikysymyksistä, pitää kertoa, miten budjetti on toteutettu, onko ollut ongelmia, onko olemassa jotain puutteita, väärikäytöksiä. Ja meillä on sitten sisäistä tarkistusta jatkuvasti käynnissä. Ja itse olen mukana sisäisen tilintarkastuksen komiteassa, jota Shemeta johtaa. Ja kaikki komission jäsenet, jotka vastaavat jostain osalta budjettia, niin järjestävät näitä kokouksia säännöllisesti. Eli tässä on poliittista valvontaa, meidän päivittäistä toimintaa päivittäistä täytäntöönpanobudjetin osalta. Ja sitten henkilökohtainen vastuu on myöskin pääjohtajan tasolla. Ja voin kertoa, että he tietävät tämän ja he tekevät parhaansa, kun he toteuttavat budjettia parhaalla mahdollisella tavalla ja yrittävät välttää virheitä. Dank. Äh. Kiitos oikein paljon komission jäsenille näistä alustuksista. Nyt käytimme tähän aiheeseen vähän pidemmän aikaa, mutta nämä olivat kysymyksiä, joista halusimme keskustella. Ehdottaisin nyt jatkon osalta, että kuulemme yhdessä nämä neljä esitystä. Poliitikkojen puheenvuoroja on haikea rajoittaa, mutta tutkijoilla on yleensä kokemusta siitä, että pysytään puheajassa, joten ehkä tämä onnistuu. Mutta ensin kuitenkin komission varapuheenjohtaja Sefkovicille ja herra komission Verhoigenille. Suurkiitokset. Olette tervetulleet jäämään tänne, mutta ymmärrämme myös, jos teillä on muita sitoumuksia. Kiitos oikein paljon. No, I will, I will, stay. You, can down there, but you can stay here if you like. You can stay here. Ja, dann darf ich als äh, nächsten No niin. Esittelen seuraavan puhujan. Stefan Becker. Stefan Becker, Speyerin yliopistosta. Sydämellisesti tervetuloa. Hänen on tarkoitus puhua keskijohdon ja pääjohtajien roolista. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Arvoisat valiokunnan jäsenet, pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti – ja saamaan esitykseni läpi kymmenessä minuutissa. Ensin haluaisin kiitellä siitä, että voin esitellä tutkimustuloksiamme keskijohdosta. Miha Bauerin nimissä myös hän ei valitettavasti voi olla täällä tällä kertaa. Vaikka me olemmekin ulkopuolisia, niin esittelen nyt katsauksen komission sisältä, miten pääjohtajat ja keskijohto – käsittelee näitä kysymyksiä, jotka ovat esillä tänään, hajauttaminen, vastuuvelvollisuus, tehokkuus. Me olemme tehneet monia tutkimuksia viime vuosien aikana ja sieltä kirjasesta ne löytyy lisää tietoa, jos teitä kiinnostaa. Ihan lyhyesti me haluamme esitellä viisi ehdotusta, jotka mielestämme keskittyvät kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin, keskijohdon esiin tuleviin kysymyksiin Ensimmäinen liittyy siihen, että uudistukset eivät koskaan tule sellaisessa muodossa, kun ajateltaisiin, kuten on aikaisemmin mainittiin, komissiossa on tehty paljon uudistuksia vuosituhannen vaihteen jälkeen. Ne tuntuvat liian pirstaloituneelta, eikä vastuuvelvollisuus kunnolla toiminut. Uudistuksia haluttiin tehdä strategisen suunnittelun, henkilöstöpolitiikan, ja taloushallinnon osalta, joka on erityisen kiinnostava aihe täällä tänään. Mitä tulee keskijohdon ja pääjohtajien rooliin, niin erityisesti kai haluttiin vahvistaa aloitekykyä. Mutta kysymys kuuluu, onko tähän päästy, tähän tavoitteeseen? Ennen kaikkea, jotta uudistukset saataisiin menestyksekkääseen päätöksen, tarvitaan henkilöstön tukea tässä tapauksessa keskijohdon ja pääjohtajien edustajat olivat ensin hyvin kriittisiä tähän uudistukseen, mutta vastustus katosi melko nopeasti ainakin, jos katsotaan samantyyppisiä uudistusponnisteluita kansallisen hallinnon puolella. Hyväksyntä on kuitenkin vain yksi osa, koska täytäntöön pantaessa uudistuksissa ei aina päästä tai oikeastaan koskaan kaikkeen, mitä jättiin takaa. Komission tapauksessa nähtiin, että suuri osa johtajista kohtaa suuren hallinnollisen taakan tällä hetkellä. Hajauttamiseen liittyy tietenkin tietty tilivelvollisuus ja keskeinen kysymys on se, löydetäänkö tässä nyt oikea tasapaino. Meidän tietomme osoittavat, että ei oikeastaan, koska suurin osa pääjohtajista, yksikönjohtajista sanovat, että nyt on paljon enemmän hallinnollisia tehtäviä, turhaa byrokratiaa. Monet sanovat, että osa näistä uusista tehtävistä ovat ihan tällaisia muodollisia tehtäviä, joita tehdään, ilman että se vaikuttaa paljon varsinaiseen työtehtäviin. Haluan puhua joistain näistä seikoista vain yksityiskohtaisemmin. Yksikön johtajat ensin, kun arvioitiin heidän nykyroolia, piti pohtia sitä, mitä he tekivät ennen. Ja tämä liittyy tietenkin poliittista työtä tekeviin yksiköihin komissiossa. Näissä yksiköiden johtajat lähinnä olivat vastuussa siitä, miten kehitellään politiikkaa, olivat keskeisiä toimijoita tässä, olivat tavallaan riittävän lähellä poliittista sisäntöä, mutta riittävän korkealla tasolla hallinnossa, jotta he pystyvät olemaan yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa. Keskijohto on viime vuosina saanut yhä enemmän tällaisia hallinnollisia henkilöstöhallinnon ja johtamisen tehtäviä. Tämä antaa ehkä enemmän toimivaltaa alaisten suuntaan, mutta keskijohdossa tunnetaan, että näitä tehtäviä on oikeastaan liikaa. Eli jos verrataan pääjohtajan rooliin ja muihin, niin yksiköiden johtajat oikeastaan kohtavat suurimmat uudistukset tässä. Totta kai on kyse ammattilaisista, jotka tekevät, kirjoittavat raporttinsa, hoitavat tehtävänsä, mutta halusimme katsoa yhteyttä muodollisen roolin ja sen roolin välillä, jonka yksikön johtaja näkee, kun he näkevät enemmän roolinsa tällaisena poli- tiettyä politiikkaa ajavana tahona. Ja politiikan ajamisrooli tavallaan nyt kyseenalaistetaan yhä useammin. Sitten pääjohtajien rooli, mitä hajauttaminen tarkoittaa heidän osalta. Todella oimannuttaminen on tässä tärkeä kysymys, tästä puhuttiin jo aikaisemmin viime vuosikymmenen aikana heille annettiin monia mahdollisuuksia ajaa riippumattomammin omaa yksikköään. Heille on annettu esimerkiksi enemmän mahdollisuuksia varain käytössä. Eli nyt on enemmän jouston mahdollisuuksia vaikuttaa poliittiseen työhön ja voidaan joustavammin käyttää varoja. Tämä siis muodollisesti, mutta käytännössä se, minkä näemme ja sen taisi herra Verhoigenkin jo mainita – eivät välttämättä tunne, että heillä on nyt enemmän toimivaltaa tai valtaa, tai he eivät välttämättä tunne oloaan oikein mukavaksi tämän tehtävän kanssa. Myöskin valtava työtaakka. Pääjohtajat sanovat, että on monia tehtäviä, jotka eivät liity tavallaan työhön tai anna heille mitään lisää, ne on vain hoidettava. Liikaa raportointivelvollisuutta ja keskijohdon osaltakin tarvitaan tiettyä valvontaa, mutta tässä on menty nyt liian pitkälle, näin olemme kuulleet. Mitä sitten tulee varainhoidon valvontaan? Herra Verhoigen mainitsi tämän myös. Useimmat pääjohtajat sanovat, että tässä on nyt menty liian pitkälle, koska argumentoidaan niin, että he ovat hyvin tietoisia näistä asioista, mutta – Useimmat pyrkivät välttämään kaikki riskit, ja jos yksi tavoite oli aloitteellisuuden vahvistaminen tässä uudistuksessa, niin tämä ei varmaankaan ole hyvä lopputulos. Eli muodollisen kompetenssin osalta pääjohtajat ovat voittaneet tässä paljon, mutta käytännössä asia ei ole ihan näin. Sitten toinen asia, josta on jo keskusteltu, on tietenkin poliittinen poliittisen ja hallinnon tason välillä, eli komission jäsenen ja pääjohtajan välillä. Tänään kuulimme, että usein on valtava vaikuttamisen mahdollisuus. Näin voi olla, mutta ei ole aina välttämättä. Me huomaamme, että useinkaan korkean tason johtajat eivät työskentele poliittista johtoa vastaan, vaan ymmärtävät alisteisen asemansa, mutta käytännössä nähdään kuitenkin ja tämä liittyy herra Verhoigenin sanomaan, paljon riippuvaista nyt yksittäisistä komission jäsenistä ja siitä, miten hän ymmärtää oman roolinsa. Jotkut ovat aktiivisia, lähtevät vuoropuheluun osaston kanssa jatkuvasti ja muut odottavat enemmän lähestymistä. Eli pääjohtajien rooli on nyt voimakkaampi, mutta tämä liittyy siihen, että ei ole ehkä tällaista – palveluiden omaa toimivaltaa, vaan se on tavallaan delegoitu. Haluaisin sanoa, että jonkun verran tyytymättömyyttä on siitä, miten hallinnollinen ja poliittinen taso on yhteistyössä, mutta argumentoisin, että tämä on tietyn verran ainakin normaali, jos verrataan kansallisvaltioihin. Sama kysymys voitaisiin esittää koordinoinnin osalta eri yksiköiden välillä. Tästä on kuultu jo aikaisemmin Yleensä on ajateltu, että komissio on liian pirstaloitunut ja eri palveluyksiköiden välinen yhteistyö ei ole tehokasta. Meidän tietomme vahvistamat tämän ajatuksen, mutta tähän liittyy kaksi tärkeää seikkaa. Keskijohtaja ja pääjohtajat usein pitävät koordinointia omalla osastollaan tehokkaana. Myös palveluyksiköiden välillä – ei suhtaudu ihan niin kriittisesti tähän yhteistyöhön kuin jotkut esittäisivät. Toisaalta emme niinkään nähneet, että kaikki ajattelisivat vain omaa osaansa. Useimmat virkamiehet ovat hyvin sitoutuneita EU-hun ja omaan politiikan saraansa, mutta ovat aina hyvin kiinnostuneita myös muista toimielimestä, koska he tietävät, että koordinointi on välttämätöntä, jotta lopulta päästäisiin toivottuun johtopäätökseen. Tämä on se, mitä voimme sanoa komission hallinnon osalta. Lopulta löydöksistämme me ehdottaisimme seuraavia toimia. Ensinnäkin se, että kaikki välineet, jotka otettiin uudistuksen aikana käyttöön, pitäisi ottaa käytännön testiin. Päästäänkö nämä todella niihin tavoitteisiin, joita halutaan. Eli tässä on tällaisia paljon tehtäviä, jotka liittyvät kumileimasimena olemiseen. Ja sitten paljon byrokraattista taakkaa, painetta tällä hetkellä. Olisi tärkeää poistaa vähän tätä painetta. Kolmanneksi, kuten sanoin, pääjohtajatasolla kannetaan valtavasti rahoituksellista vastuuta. Ja tässä olemme sitä mieltä, että on ehkä menty liian pitkälle ajatellen sitä, minkälaisia riskejä tässä otetaan. Sitten poliittisen ja hallinnollisen tason suhde. Tähän tarvitaan vähän lisäselvyyttä. Tämä voi olla ongelmallista, sen ymmärrän. Ja sitten palveluyksiköiden välinen koordinointi, sitä pitäisi parantaa, vaikka koordinointi ei toimi ihan niin heikosti kuin useat haluaisivat esittää. Tehokkaasta koordinoinnista ei voida kuitenkaan puhua. Tässä meidän kolme suositustamme aina keskijohdon pääjohtajien roolit. Tietenkin mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitos. Kiitos oikein paljon, herra Becker. Todella lyhyestä ja ytimekkäästä puheesta, josta keskustelemme hetken kuluttua, siirrytään suoraan Kristiano Sebastianin Euroopan komission henkilöstökomitean keskuskomitean puheenjohtaja. Hän on täällä pöydän takana aiheena – mitä hajauttaminen toi mukanaan henkilöstön näkökulmasta? Hajauttaminen, saavutukset ja puutteet. Herra Sebastian, niin teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Merci la commission du contrôle budget. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia valiokunnalle tästä kutsusta. Olen täällä ollut aikaisemmin, kuten Gressle muistutti. En tiedä, ovatko pääjohtajat olleet tekemässä näitä uudistuksia, mutta häviäjien lista on kuitenkin pitkä. Kun katsotaan nyt tilannetta siitä, mitä on tapahtunut kymmenen vuoden aikana ja mitä on voitu tehdä, jotta voidaan korjata näitä puutteita, mutta ennen kuin menen itse aiheeseen, niin ei pidä unohtaa kiittää teitä, parlamentin jäseniä, tätä valiokuntaa, erittäin tärkeästä te- toiminnasta, jota teillä on ollut, kun olette neuvotelleet uudistuksista. Ja nyt on saatu sitten tulos, jota voidaan tietysti kritisoida, mutta siinä on kuitenkin säilytetty tärkeät periaatteet ja haluaisin teitä kiittää vielä tästä ja myöskin varapuheenjohtajaa, joka veti näitä neuvotteluita. Ja me tuemme sitä, mitä totesitte, erityisesti eturistiriidoista. Nämä ovat ongelmia, joita on julkisessa hallinnossa ja uskottavuudessa. Ja me olemme tehneet hyvin paljon. Tämä tutkimus on hyvin selkeä ja sen pohjana on uudistus, mutta tässä nyt ei ole analysoitu tehokkuutta niinkään, vaan tässä lähestymistapa on ollut se, että tässä suojellaan nyt tehtäviä, joita on ollut. Ja tässä on puhuttu velvollisuudesta, jota eri tahoilla on. Ja on huomattu, että kaikkea nyt ei voi hallita, mutta komissio on odottanut tällaista nurkkakuntaista ajattelutapaa. Ja silloin jokainen on vastuussa omasta tontistaan, mutta kukaan ei ole sitten vastuussa koko toimielimen toiminnasta. Edellisessä kuulemisessa muistan, se järjestettiin Claude Shenin kanssa, joka vastasi hallinnosta, ja hän vastasi Greslen kommenttiin, Eli kun käy komission pääosastojen nettisivuilla, niin on hyvin vaikea uskoa, että kyse on yhdestä toimielimestä, koska koordinointia oli niin vähän ja vastaus oli, että jos näitä nettisivujen pitäjien toimintaa aletaan koordinoida, niin se kyllä herättää paljon vastustusta. IT-politiikka on nyt koordinoitu ja keskitetty, ja tämä on vaikuttanut myönteisesti yhteistyöhön, koska me tuemme myöskin tätä henkeä, joka pohjautuu yhteistyölle. No, komission sisällä on ollut vähän esimerkiksi tutkimuksen alalla hajanaista ja koordinointia on puuttunut. Ja vastaus olisi voinut olla, että tarvitaan enemmän keskitettyä koordinointia, mutta tämä ei kuitenkaan ollut vastaus. Ja tämä lähestymistavan muutos vaikuttaa myöskin siihen, miten virkamiehet näkevät roolinsa. Ennen oltiin hyvin uskollisia näille yksityille täytyy miettiä, millaisia rajoittavia sääntöjä meillä on, ja nyt noudatetaan sitten tällaista uskollisuusperiaatetta – ja täytyy olla uskollinen myöskin päällikölleen. Ja Verhoigenkin kertoi näistä megalomaanisista nuorista virkamiehistä, jotka eivät edes ymmärrä, millaista työtä esimerkiksi leipurit tekevät. Mutta täytyy miettiä, millä tavalla ja hyvin usein toimielimissä kehitetään uraa. Ja sitten on myöskin tappio, kun ajatellaan toimielinten yhtenäisyyttä kansalaisten silmissä. ei enää ei nähdä mitään yhtä identiteettiä, vaan nyt on monenlaisia yksiköitä, koska Verhoigenin ja pääjohtajan välinen konflikti oli avainasemassa ja kaikki varmasti katsoivat, että tässä on kieltäydytty yhteisistä säännöistä ja valvonnasta, ja se on johtanut haskaukseen ja tehokkuuden menettämiseen. No kaikki, mitä sitten on tehty edellisen tapaamisen jälkeen, onko kaikki ollut kielteistä? Eikö asiassa ole herätty? No on selvää, että hajauttaminen virastojen suhteen, sääntely- ja täytetön virastojen suhteen on johtanut siihen, että tehtäviä on jaettu, jotta ei olisi vastuussa ongelmatapauksissa, erityisesti parlamentin suuntaan ja tämän valiokunnan suuntaan. Ja itse tapasin Kallasin yhdessä kouksessa, kun tapasimme sääntelyvirastojen henkilöstöä. Ja siellä todettiin, että enemmän tai myöhemmin minun täytyy varmaan mennä valiokuntaan selittämään tätä, koska joku megalomaaninen johtaja on ostanut Bentleyn yksikön tarpeita varten. No, minun täytyy varmistaa, että näin ei käy, ja minä olen täällä auttamassa teitä henkilöstön edustajia, kun tarkistamme näitä kysymyksiä. No paljon on tehty. En nyt halua palorioida virkamiestä, joka puolustaa omaa toimielintään, mutta haluan kuitenkin todeta, mitä hyviä puolia on uudistuksessa? Hallinnoinnista on tullut paljon tehokkaampaa virastoissa ja nyt on harmonisoitu sääntöjä ja meillä on nyt selkeät säännöt, joiden avulla voidaan päästä eroon erilaisesta täytäntöönpanosta. Ja komissio todellakin on katsonut, että näitä sääntöjä pitää jälleen keskittää ja haluaisin nyt myöskin antaa teille toisen hyvän uutisen. En tiedä, onko tämä liian varhaista, vähän liian aikaista, mutta esimerkiksi tutkimusalalla, jossa meillä on näitä täytäntöönpanovirastoja, jotka ovat toimineet ihan autonomisesti alusta pitäen, niin nämä yksiköt ovat noudattaneet komission päätöstä ja niissä on erittäin myönteisiä ajatuksia henkilöstön osalta. Esimerkiksi nyt on viisi keskitettyä yksikköä ja nyt on sitten mahdollista päättää nämä monenlaiset tulkinnat samoista säännöistä. Eli yksi, yksi keskus IT-osaston, yksi tilintarkastus toimintojen osalta. Eli tällä tavalla voimme varmistaa sen, että samoja sääntöjä ei panna täytetään eri tavoilla. No ensimmäinen kysymys on se, että yhdessä osassa toimitaan täysin päinvastoin kuin seuraavassa. Ja nyt on ehdotettu menettelyä, jossa yksiköt ovat edustettuja ja sitten hallintoneuvosto sitten tekee päätöksiä, mutta toivottavasti, että tämä projekti on täysin oikean suuntainen ja meidän täytyy ottaa huomioon nämä kysymykset, kun ajatellaan komission roolia. Ja sitten kun ajatellaan sääntelyvirastoja, niin koordinointia puuttuu, kun ajatellaan sitä, miten komission jäsenet ovat edustettuina hallintoneuvostoissa. Hyvin usein vaikka on asiantuntijoita virastoissa, mutta jotka eivät kuitenkaan tunne ollenkaan tarkkaan henkilöstön hallintosääntöjä. Ja kyse on pääosaston puutteesta, johon nyt ollaan puututtu, koska komissio täytyy paremmin koordinoida osallistumistaan hallintoneuvostoihin. Ja näissä neuvostoissahan usein on myöskin veto-oikeus, ja tätä oikeutta pitää käyttää, jotta voidaan estää sellaiset päätökset, jos hallintoneuvostossa on henkilöitä, joilla ei ole kompetenssia eivätkä ymmärrä hallintokulttuuriamme, ja he yrittävät tehdä sitten niiden vastaisia ehdotuksia. No sitten asiat, jotka menevät oikeaan suuntaan, joita nyt on kritisoitu. Me haluamme tukea ja vahvistaa ja rohkaista teitä, koska me kaikki olemme päättäneet tulla EUn palvelukseen me emme ole minkään yhden osaston edustajia pelkästään. Ja meidän täytyy paremmin ymmärtää toimielinten yhteistyön luonne ja millaisia velvollisuuksia meillä on kansalaisten suhteen. Eikä aina pidä riidellä siinä, kuka on päällikkö jollain pielellä saarella, joka on täysin eristyksissä muista. Emme voi nyt palata keskellä me olemme nykyajan kansalaisia. Me, meidän pitää tietää, mikä on maitolitran tai leipäkilon hinta. Ja meidän täytyy varmistaa, että me edustamme toimielimemme ja me haluamme olla ylpeitä siitä, että palvelemme toimielimessä, joka on teille vastuullinen. Ja kiitos kaikesta, mitä olette tehnyt, koska tämä valiokunta on ollut hyvin valppaana ja me haluamme toimielimen, joka pystyy keskustelemaan keskenään sen sijaan, että jatkuvasti se joutuu runnomaan läpi näitä uudistuksia. Kritiikki on joskus rakentavaa, mutta joskus sillä on ihan muita tavoitteita kuin se, että toimielinten te- toimintaa tehostettaisiin. Kiitos. Ja, merci beaucoup, monsieur Sebastian. Oikein paljon kiitoksia, herra Sebastiani. Kiitos näistä näkemyksestä henkilöstön ja henkilöstökomitean puolelta. Puhitte hajattomuuskysymyksestä, siitä käännetäänkö tässä kehitystä. No, palataan tuohon aiheeseen vielä ja siksi sopii erityisen hyvin, että seuraavaksi puheenvuoron saanit Ville Leidenin yliopistosta. Kyse on vastuuvelvollisuusjärjestelyistä. Ja kysymyksenä millaiset vaikutukset hajattamisella oli parlamentin kykyyn saada tehokkaasti tietoa toimeenpanosta ja valvoa sitä. Oh, olkaa hyvä. Ville kyse oli siis siitä, miten parlamentti voi tehokkaasti saada tietoa toimeenpanosta ja valvoa sitä. Kunhan tekniset järjestelyt on saatu hoidettua, haluaisin antaa teille heti puheenvuoron. Eihän vielä toimi. Okei. Okay. Can, can I start? If you like. Yeah, I think there are... Kyllä voitte aloittaa, olkaa hyvä. Mm-hmm. Uh, Ilman mikrofonia. Please, uh... Laittaisitteko mikrofonin päälle siitä napista? Tervetuloa, teillä on puheenvuoro. Saatiinko tuo tekninen ongelma järjestettyä? Jos tekninen ongelma jatkuu, niin teillä on kyllä edessänne nämä paperilla. Kiitoksia kutsusta tähän kuulemistilaisuuteen. Ymmärsin, että tehtävänäni on tässä aika kapea-alaisesti keskittyä rahoitukseen liittyvään vastuuvelvollisuuteen komissiossa. Yritän käydä läpi tänä kesänä julkaisemaani tutkimusta, joka julkaistiin Oxfordin yliopiston lehdistön kautta. Vielä huomauttaisin, että että minulla on hieman ongelmia ääneni kanssa, ääni huulteni kanssa. Joskus ääneni kuulostaa siltä, kuin olisin hyvin valtaisessa tunnekuohussa. Tai ääneni saattaa väristä, mutta minulle on suuri kunnia saada olla täällä. Enkä nyt ole aivan liian tunteikkaana täällä puhumassa. Se siitä. Ensin muutama sana vastuuvelvollisuudesta. Siitä ajattelin joutuvani puhumaan. Vastuuvelvollisuutta on käsitelty viime aikoina hyvin retorisestikin ja ennen kuin siirryn eteenpäin, haluan varmistaa, että määrittelemme samalla tavoin vastuuvelvollisuuden. Vastuuvelvollisuuskäsitteeseen liittyy se, että että toimijoiden pitää todella pystyä tiedottamaan siitä, mitä he tekevät. Heillä pitää olla mahdollisuus langettaa sanktioita. Eli tarvitaan jokin toimija tai toimielin, jonka on oltava tiilivelvollinen ja samoin pitää olla joku tietty ala, joka liittyy vastuisiin. Tarvitaan myös vastuuvelvollisuuteen liittyvää foorumi, kuten Euroopan parlamentti, joka voi olla poliittinen, hallinnollinen, juridinen tai rahoitukseen liittyvä, jolle tilivelvollisuus kohdistetaan. Ja samoin foorumilla pitää olla oikeus saada tietoa, tehdä päätöksiä ja langettaa sanktioita. Ja tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi se, kuka on vastuuvelvollinen, mistä, kenelle ja miten. Totta kai vastuuvelvollisuudella usein tarkoitetaan sitä, että virkamiesten odotetaan alun perinkin toimivan tilivelvollisesti. Tämä liittyy erilaisiin rakenteisiin ja myös jälkikäteisen valvontaan. Seuraavassa kuvassa on sen tietoja julkaisemastani tutkimuksesta liittyen komission tilivelvollisuuden uudistamiseen. Santerin komissio toimi näiden toimien aikaanpanijana ja uudistukset olivat usealla eri tasolla. Ne ovat hallinnollisia ja sisäisiä, ovat muuttaneet komissiota, mutta nyt Näemme myös poliittiseen tilivelvollisuuteen liittyviä uusia järjestelyitä. Ja ne, nekin ovat osaltaan muuttaneet komission toimintatapoja. Eli muutokset eivät olleet pelkästään hallinnollisia, vaan ne olivat myös poliittisia. Ne ovat koskettaneet komissiota ja ovat olleet hyvin tärkeitä tilivelvollisuusrakenteen uudistamisen osalta puheenjohtajan valtuuksia on lisätty, on poliittisia suuntaviivoja, käytännössä sääntöjä ja sisäisesti ja hallinnollisesti on otettu käyttöön strategisia ohjelmointi- ja suunnittelusyklejä, on uudenlainen rahoitusvastuuseen liittyvä järjestelmä. Nämä koskevat sisäistä operatiivista tasoa. Nämä muutokset eivät kuitenkaan ole pelkästään sisäisiä, vaan myös, vaan myös ulkoisia. Euroopan parlamentti on laajentanut komission kohdistuvaa etukäteis- ja jälkikäteisvalvontaa. Tämä on ollut tärkeää tässä uudistuksessa ja samalla hallinnollisiin muutoksiin liittyvät tilintarkastustuomioistuin, oikeusasiamies Olaf ja uusi avoimuusaloite. Eli on uusia sääntöjä ja rakenteita, joita tähän liittyy. Etukäteis- ja jälkikäteisvelvoitteita on otettu mukaan ja ne ovat hyvin merkittävässä roolissa, kun on muutettu tilivelvollisuutta komission sisällä. Ne ovat uudistaneet rakenteita ja myös normalisoineet toimia sekä poliittisesti että hallinnollisesti. Ja palaan tähän vielä myöhemmin. Keskityn tilivelvollisuuteen komission sisällä. En käy läpi kaikkia tämän kalvon yksityiskohtia, vaan totean, että tilivelvollisuus on lähinnä, siis ei ole asia, joka tulee yhdestä uudistuksesta, vaan tällaisesta uudistuspaketista, niin kuin komission tapauksessa. Tähän liittyy yksiköiden vastuu. Kinnock-uudistukset olivat tämän taustalla. Ne ovat hajauttaneet tilivelvollisuutta ja valvontaa, ja ne ovat parantaneet keskijohdon ja pääjohtajien tietoisuutta hyvästä varainhoidosta ja moitteettomasta varainhoidosta ja vastuudesta niin osalta. Tämä liittyy sisäiseen tili ja tilintarkastusyksikköön on keskus, rahoitusyksikkö, jos sen on lähdettävä toimiin. Esimerkiksi näin, niin kutsutun arkaluontoisten pestien kierrätys on tärkeää. Ja kaikkea on katsottava laajemmassa näkökulmassa ja pitää ottaa huomioon erilaiset poliittiset sopimusten uudistukset. Sitten lyhyesti Euroopan komission rahoitustilivelvollisuuden rakenne. Nyt on paljon selkeämpää kuin kymmenen vuotta sitten, kuka on vastuussa rahoitushallinnosta, taloushallinnosta, komission kollegion jäsenet ovat, su- ovat suuremmassa vastuussa riskinsuojelulta ja näemme, että pääjohtajien suurempi vastuu on muuttanut vastuun keskittymistä. On keskityttävä vastuisiin, jotka liittyvät eri toimiin. Jos katsomme sitten eri välineitä, joita pääjohtajille on, esimerkiksi vuosittainen raportointivelvollisuus, Eli pääjohtajan on kerrottava resurssien hallinnoinnista. Samoin on lausuma, joka, jonka hän allekirjoittaa. Ja samoin voidaan tuoda esiin erilaisia riskejä. Otan tässä hieman vesihuikan, pienen vesihuikan, jotta ääneni kestää. Tästä näkyvät sitten poliittisen ja hallinnollisen vastuun jaot, jotka ovat syntyneet näiden tilivelvollisuusmuutosten ja järjestelyjen kautta. Komission jäsenillä ja pääjohtajilla on alueet ja alat, joista he ovat vastuussa. Ne menevät osittain päällekkäin, kuten tästä kuvasta näette. Tästä näkyy kuitenkin myös, siis osittain ne ovat erossa toisistaan, mutta kuva osoittaa, että ne ovat osittain myös päällekkäisiä. Tätä on vaikea välttää. Kuitenkin entistä enemmän tehdään selkeämpi ero eri vastuualueiden välillä, jota komission jäsenillä, poliitikkoina ja pääjohtajilla seniorivirkamiehinä on. tämä selkeämpi jako liittyy myös parlamentin voimakkaampaan rooliin budjetin käyttövallan ja lainsäädäntövallan osalta. Komission jäsenellä on poliittista vastuuta, joka toki liittyy erilaisen vastuun delegoinnin ketjuun, pääjohtajille. Tässä tilivelvollisuuden normalisoinnin arkkitehtuurissa tärkeää on, että ei ole pelkästään uusia sääntöjä ja sanktioita tilivelvollisuudelle tai uusia standardeja, vaan että on myös poliittinen taho, parlamentti, joka on lain säätäjä ja jolla on entistä suurempi valvonta vastuu täytäntöönpano elintä kohtaan. Eli parlamentin rooli on äärimmäisen tärkeässä osassa politiikan ja hallinnon välinen jako ei ole niin selkeä. Ja samaan aikaan voidaan nähdä, että tässä jaossa myös hierarkia jakautuu selkeällä tavalla politiikan ja hallinnon kesken. Tämä on aivan normaali toiminta, toimintamalli. Alan kirjallisuudessa viitataan esimerkiksi Max Weberin. Hänellä oli selkeä näkemys politiikan ja hallinnon välisestä jaosta. Hän antaa parlamentille tärkeän roolin ja tässä kehityksessä komission osalta voidaan havaita, että se lähestyy Weberin määrittelemään, määrittelemään mallia. Tässä siis parlamentille on annettu tilivelvollisuusfoorumina entistä voimakkaampi rooli. Ja siksi sanoinkin, että tärkeätä eivät ole pelkästään hallinnolliset muutokset parlamentin valvonnan kannalta, vaan tässä täytyy muistaa myös perussopimusten muutokset, joita on hitaasti edellisenä vuosina tehty. Näin. Tämä vaikuttaa sekä parlamentin kapasiteetin että komission rooliin. Tämä näkyy komission pääjohtajan roolissa, pääsihteeristön roolissa – poliittisessa suuntaviivoissa, jota annetaan viideksi vuodeksi. Ja itse tilivelvollisuuden käsitteessä, jota on otettu komissiossa käyttöön. Komission hallinnon epäpolitisointi on johtanut siihen, että on todella alettu keskittyä pikemminkin pätevyyteen, ammattimaisuuteen, vastuunkantoon ja rekrytointiprosessikin on entistä vähemmän politisoitunut. Komissiossa ei enää myöskään samalla, samalla tavoin kiinnitetä huomiota kansal, kansallisuuksiin. Tämä ero poliittisen ja hallinnollisen tason välillä on tärkeä on ehkä kaksi eri suuntausta, eli erottelu vastuiden osalta, rekrytoinnin osalta, poliittisella tasolla komissaareista on tullut entistä poliittisempia. Heidän taustansa on entistä poliittisempi. Ja huippuvirkamiehet sen sijaan ovat menettäneet poliittista painoarvoaan. Näemme erottelua myös vastuiden osalta, siis vastuun ja rekrytoinnin, mutta myös eri rooli, rooleihin liittyvien odotusten osalta. Komissaarin virka on poliittinen rooli, kuten tässäkin kuulemisessa olemme kuulleet. Ja se, mitä odotetaan huippuvirkamieheltä, on hallinnointi. Eli yksi suuntaus tässä poliittisen ja hallinnollisen tason interaktiossa on todella tämä erottelu ja toisaalta sitten hierarkian muodostuminen. On selkeä käsite siitä, että poliitikot ovat johtajia ja tässä tietysti on kaksi eri ryhmää, komission jäsenet ja huippuvirkamiehet, jotka ovat todella päteviä ja täydentävät yleensä toisiaan, mutta loppujen lopuksi ollaan tietoisia myös siitä, että komission jäsenet ovat johtavassa asemassa. Tie on siis kaksisuuntainen mutta tällainen hierarkia on olemassa. Tämä uusi uudistettu järjestelmä on äh, vähän samankaltainen kuin kansallisella tasolla. En tue tätä sui generis käsitettä tai ajatusta. Kyllä komissiota voidaan mielestäni osittain verrata kansallisen tason toimintaan ja poliittisen ja hallinnollisen tason vastuun jaottelu on johtanut siihen, että tilanne todella on samankaltaisempi kuin kansallisella tasolla. Ja jos vielä palataan tähän tilivelvollisuusjärjestelmään, niin toteaisin lopuksi, että se mitä tarvitaan Siis tilivastuun on oltava tietenkin aina esillä. Tarvitaan tasapainoinen järjestelmä. Näemme, että erilaiset tili, vastuuvapausjärjestelmät ovat oikeastaan vähentäneet avoimuutta ja kustannustehokkuutta järjestelmässä. Ja tällaisen liiallisen tilivelvollisuustaakkaan pitää löytää ratkaisu. Monen tason järjestelyllä voidaan osittain vastata tähän ongelmaan rahoitustilivelvollisuuteen liittyy jaetun hallinnon kysymys. Komissio ei voi ylittää omia toimivaltuuksiaan. Eli tili velvollisuutta täytyy tarkastella tältäkin kannalta edelleen. Ja vielä lopuksi sanoisin, että suhtaudun myönteisemmin komission kehitykseen rakenteiden uudistamisessa. Siis jotkut uudistukset ovat kestäneet hyvin pitkään, eikä tilannetta pystytä parantamaan pelkästään muodollisen menettelyin, vaan usein tähän liittyy se, miten muodollisia järjestelyjä tulkitaan. Eli täytyy käytännössä selvittää, miten ne toimivat. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tilivelvollisuus on parantunut komission sisällä ja sen ympärillä huomattavasti. Thank you very much, Mrs. Wille. Kiitos oikein paljon, Ville. Ja nyt toivon tervetulleeksi Hussein Kassimin Istanbulin yliopistosta. Meillä on linkki, jos tekniikka toimii cost effective weather. Hello, Mr. Ilmeisesti. Hello, hello. You hear me okay? Okay, I hope. Okay. Let's go, let's go ahead. Olkaa hyvä. The quality will be sufficient. Toivomme, että tämä laatu riittää. Kyse on komission puheenjohtajan ja pääsihteerin roolista komission politiikan toteuttamisesta. Olkaa hyvä, herra Kassim, teillä on puheenvuoro. Kuulijoille tiedoksi, että tätä yhteyttä ei tulkata. was um, presidentialism um, against collegiality. Um, so I'll focus on the presidency and Secretary General. Um, essentially, I've got four observations that I'd like to make. Um, the first is that the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 Thank you very much, Professor Kasim. It's right away in the middle of the night. Kiitos oikein paljon. Siellä elätte nyt keskellä yötä. Kiitos oikein paljon. akustisesti meidän oli hiukan vaikea ehkä kuulla ihan kaikkia yksityiskohtia, mutta keskeisimmät ajatukset kuulimme varmasti. Nyt voimme aloittaa keskustelun. Olisiko parasta esittää ensin kysymykset herra Kasimille Ingegresle? Thanks, thanks a lot. Ich weiß nicht, ob er, ob, ob es mit der Verdolmetschung klappt. Nee, ne? Thanks a lot for, uh, for, your, uh, for your speech and for the interesting results. Kiitoksia näistä mielenkiintoisista tuloksista.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 Uh, you can still follow the discussion. Perhaps if you want to make an intervention, we come back to you. But I now open the floor for the discussion and the questions uh, to all the other panelists. Mr. Balchitis, you are very long uh, on uh, the list. Taip, uh, ačiū, gerimas pirmininkė. Mes šiandieną tikrai turėjome progos uh, daugelį dalykų išklausyti ir pirmiausia turbūt uh, Valitettavasti hänen laatu on nyt niin huono, ei tulkkaus onnistu. Yeah, thanks. Taip, tai tikrai labai įdomi diskusija. Kiitos. Keskustelu on todella mielenkiintoista. Haluaisin vielä kerran kiittää tästä aloitteesta. Nopeasti toteutettava uudistus on mielenkiintoinen keskustelun aihe. Cristiano Sebastiani otti esiin hyvin monia mielenkiintoisia kysymyksiä tänä aamuna. Myös keskijohdosta. Samalla mainittiin kuitenkin, että suurin ongelma oikeastaan liittyy pääjohtajien rooliin ja siihen, miten pääjohtajat näkevät oman roolinsa. Tässä on ongelmia ja meille analysoitiin myös tarkkaan keskijohdon asemaa ja loppu tulema oli se, että koordinointi on riittämätöntä. Varoja ei käytetä tehokkaasti ja valit Valitettavasti näin siis on ja näihin ongelmiin pitäisi puuttua tulevaisuudessa. Raville taas puhui vastuuvelvollisuus järjestelyistä. ja ongelmista, joita tällä saralla saattaa syntyä. Mutta nyt on painotettava sitä, että korkeampien virkamiesten nimitys on vähemmän poliittista tällä hetkellä. Se, miten arvioimme tätä kehitystä, on sitten eri asia, mutta on todettava, että toimielin on vaikeasti uudistettavissa ja meidän on myönnettävä se, että on saatava aikaan parempaa tasapainoa ja parempia valvonnan mahdollisuuksia. Ajatellen parlamentin toimintamahdollisuuksia ja toimintakykyä. Tärkeimmät perusperiaatteet EUn toimielinten uudistuksissa on lyötävä lukkoon, niistä on pidettävä kiinni, niin että uudistukset komissiossa eri pääosastoilla edistyy nopeammin. Minä olen sitä mieltä, että nyt pitäisi asettaa tietynlaiset puitteet, joissa päätetään tärkeimmistä perusperiaatteista, joita noudatettakoon tämän uudistuksen täytäntöpanossa. Ja ehkä välikertomus olisi hyvä esittää päättää ehkä kahden vuoden välein siitä, miten uudistus etenee. Ja tuloksia voitaisiin sitten tarkkaan tutkia ja toimia siltä pohjalta eteenpäin. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Sarvamaa, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kysymys Beckerille. Esityksenne oli erinomainen, tiivis ja hyvin jäsennelty. Vaikka tässä katsotaan keskijohtoa ja pääjohtajia ja heidän rooliaan, niin katson tässä tätä yhteenvetoa ja kysyisin, miten mielestäni nämä rakenneuudistukset ovat vaikuttaneet byrokratian määrään ja ennen kaikkea komission tehokkuuteen? Teillä ei varmaan mitään suoraa vastausta tähän ole, mutta olisi hienoa kuulla analyysiämme ja arvioitanne näihin kahteen kysymykseen. Ja sitten vielä kysyisin, mitä meidän mielestänne pitäisi tehdä sen suhteen. Niin. Kiitos paljon edustaja Sarvamaa. Seuraavana kollega Gressle ja sitten Jean-Pierre Rodi. Minulla olisi kaksi kysymystä oikeastaan kaikille. Jos voisit ottaa kantaa, olisin tyytyväinen. Miten neuvoisitte meitä, mitä meidän tulisi tehdä kollegion vahvistamiseksi? Koska nämä löydökset huolestuttavat kyllä minua ja minulla olisi vielä toinenkin kysymys. Oikeastaan kaikille puhille myös. Tämä liittyy Stefan Beckerin puheenvuoroon tuon taulukkoon kolme ja neljä ja viisi hänen esityksessään. Oikeastaan hän meidän pitäisi tässä ajatella, meidän asemaa myös ajatellaan kaikkia tehtäviä, jotka on annettu hallinnolle vuosittainen toimintakertomus lähtien siitä uusi tilintarkastus menetelmiä ja niin edelleen. Jos ainakin kaksi kolmas osaa vastaavissa johtorolleissa olevaan sitä mieltä, että tämä ei paranna heidän työtään, niin ainakin pitäisi pohtia näiden asemaa. Jaroville, jos vastuuvelvollisuusjärjestelyt otetaan niin huonosti vastaan tehtäviä hoitajien joukossa, niin saattaa olla, että ihmiset eivät niin mielellään selitä, mitä he tekevät. Eli miten te arvioisitte sitä, miten suhtaudutaan näihin seikkoihin. Ja taulukosta viisi vielä. Ehkä meidän pitäisi yhdessä katsoa ongelma ehkä. Kristiano Sebastiani voisi myöskin katsoa tätä palveluiden välistä konsultointia, joka on tarpeen, jotta saadaan johdonmukaista politiikkaa. Kuuleminen palveluyksiköiden välillä saa melko heikon vastaanoton keskijohdon ja pääjohtajien keskuudessa. Kaksi kolmasosaa periaatteessa sanoo tässäkin yhteydessä, että tämä ei ole mikään onnistunut väline, mutta mitä nyt pitäisi tehdä? Miten johdonmukaisuus saadaan palautettua? Miten tätä asiaa voitaisiin nyt kehitellä eteenpäin? Kiitos. Merci, Monsieur le Président, et merci d'avoir organisé. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset tästä keskustelusta. Kiitoksia henkilöille, jotka ovat tunneet tänne pitämään alustuspuheenvuoroja. No, ensinnäkin tästä videokonferenssin laadusta. Euroopan parlamentissa, kun ajatellaan millaisia resursseja meitä on, vaikka ne ovat niin rajalliset, niin kyllä meillä pitäisi kuitenkin olla videokonferensseissa vähän parempaa laatua. Ja tulkkien pitäisi myöskin sitten tulkata vaikka henkilö ei olekaan tällä paikalla. No sitten virkamiehet eivät nyt ole kyseenalaisina, mutta tässä on puhuttu komission jäsenistä. Olen aina katsonut, että aina kun hallinto on saanut valtaa, se on johtunut siitä, että kyse on ollut poliittisesta puutteesta. Politiikassa on aina valtaa, kun ajatellaan julkisia laitoksia. Eli nyt täytyy miettiä, että ehkä joissain tilanteissa kyse oli politiikasta, eli siis parlamentista, hallituksista, jotka ovat antaneet virkamiesten rellästä. Ja nyt meillä on sitten tilintarkastustuomioistuimen kanta, joka on ollut kielteinen jo vuosikausia ilman, että on ollut mitään komission kannanottoa tähän asiaan, koska komissiahan voi saada epäluottamuslauseen ja miksi parlamentti ei ole näin toiminut. Tämä on yksi asia, josta pitää nyt keskustella Eurooppa-vaalien yhteydessä. No, yli kymmenen vuoden ajan on puhuttu hallinnosta, eli 2004-2014, mutta kymmenen vuoden aikana on tapahtunut paljon uusia asioita, 13 uutta jäsenvaltiota, yhteinen valuutta, erittäin raju kriisi, Lissabonin strategian epäonnistuminen, No tästä nyt ei ole riittävästi opittu ja miksi epäonnistuimme? Mehän tiedämme, että siksi, että EU ei tule toimeen jäsenvaltioiden kanssa. Kuinka, paljon, kuinka kauan voidaan jatkaa tällaista toimintaa ilman, että ei tule toimeen osakkeenomistajien kanssa? Sitten perustuslakihanke. No silloin meillä oli 25 kansanäänestystä ja Alankomaissa ja Ranskassa vastaus oli ei. No, mielestäni EUn rakenne tällä hetkellä on nyt tiensä päässä. Kun ajatellaan toimivaltuuksia esimerkiksi Tulliliiton osalta, sehän kuuluu pelkästään EUn toimivaltaan. Ja meillä on tilintarkastustuomioistuimen raportti. Olemme kuulleet, että se ei toimi, koska kyse on kansallisista hallinnoista, jotka no, toteuttavat EUn toimivaltuuksia. Paljonko aikaa pitää vielä kulua ennen kuin meillä on tulliliitto, jossa on eurooppalaisia virkamiehiä, jotka ovat EUn alaisuudessa? Niin kauan kuin ministerit eivät suostu päästämään näitä asioita käsistään EUn tasolle, niin meillä on aina epäjärjestystä, emmekä pääse eteenpäin. Sitten vielä tästä yhteisestä hallinnosta. No, tästä olen jo puhunut ja haluaisin kuulla paneelin kannan tähän, samoin poliittisten ryhmien kannan. Eli tämä hallintomalli on nyt tiensä päässä. Siellä on paljon virheitä. Meillä on tällaista varojen jakoja jäsenvaltioihin ja jokainen jäsenvaltio noudattaa Britannian mallia I want my money back. Ja sitten helmikuussa hallitusten ja maiden päämiehet toimivat todella surkeasti ja kaikki halusivat rahoja takaisin Van Rompäältä ja halusivat maksupalautuksia. Meidän täytyy lopettaa tämä jaettu hallinto. EUn ja sen rahoituksen pitää toimia niin, että jäsenvaltioissa on virastoja budjetin toteuttamisen osalta, jotta voimme päästä eteenpäin puuttumatta kuitenkaan jäsenvaltioiden suverenisuuteen Eli tällä hetkellä nyt ei pidä horjuttaa tätä tasapainoa, joka on ollut vaikea saada aikaan, kun ajatellaan kansallisia ja eurooppalaisia toimivaltuuksia. Mutta EUn ja sen, kun otetaan huomioon sen toimivaltuudet, niin pitää, niin pitää toteuttaa jäsenvaltioissa. Ja tietysti EUn pitää ymmärtää, että ainakin 10-12 vuoden aikana kyse on jäsenvaltioiden tytäryhtiöstä ikään kuin. Kun puhuttiin siitä, että komissiota pitää epäkansallistaa, niin täytyy kuitenkin katsoa, mitä kansalaiset sanovat. Lissabonin sopimuksessa on puhuttu tästä epäkansallisastamisesta, koska esimerkiksi irlantilaiset sanovat, että jos meillä ei ole komission jäsentä, niin silloin me emme hyväksy Lissabonin sopimusta, joten joudumme palaamaan komissioon, jossa on yksi jäsen kustakin jäsenvaltiosta, ja se on mielestäni hyvä asia. Eli tietyn ajan voimme sitten sovittaa EU ja jäsenvaltiot yhteen. Suoka anteeksi, jos puhuin hiukan pitkään, mutta sitten kun puhutaan vielä budjetin hallinnoinnista, Ehkä pitäisi teettää tutkimus, jotta päästään eroon tästä jaetusta hallinnosta. Ja, eh, Kiitos paljon. Minulla ei ole nyt muita puheenvuoropyyntöjä. Omalta osaltani haluaisin kuitenkin ottaisin muutaman seikan Eri alustuksissa tänään olemme kuulleet että Euroopan tasolla, Euroopan komission tasolla viime vuosien aikana on syntynyt eurooppalaista hallintokulttuuria, joka on osittain kasvanut sellaiseksi, osittain sitä on kehitetty tietoisesti tähän suuntaan. Tänä aamuna viitattiin siihen, että laajentumisprosessin yhteydessä mukaan tuli uusia jäsenvaltioita ja näin myös henkilöstöä uusista jäsenvaltioista – ja jokainen työntekijä omasta jäsenvaltiostaan tuo myöskin hallintokulttuuriaan mukanaan. Ja tässä mielessähän voitaisiin tässä yhteydessä pohtia sitä, minkälainen käsitys hallinnosta on sellainen, jota haluamme tukea Euroopan tasolla. Meillä on erilaisia perinteitä, jos ajattelen omaa maata, niin Saksan liittotasavaltaa, niin hyvin voimakkaasti on kyse hallinnosta, joka on poliittisesti riippumatonta ja osaa tietyn alan asiat ja jota sitten johdetaan poliittisesti vaalien tulosten mukaan. Jos katsotaan Yhdysvaltain mallia, ja joitain jäsenvaltioita, niin tilanne on toisenlainen, kun hallitus vaihtuu, niin suuri osa hallinnosta vaihtuu myös. Eli voidaan lähteä siitä, että hallinnon työntekijöillä on enemmän poliittista suuntaa. Eli se oletus, että poliittisesti riippumaton asiantuntija henkilöstö toimii. En halunnut arvioida sitä, kumpi on parempi, mutta me olemme kuulleet tänä aamuna komission jäsenten puheenvuoroja siitä, että poliittinen ohjaaminen on joskus hankalaa, jos hallinto, elää omaa elämäänsä, eikä ollenkaan tunnusteta sitä, että lainsäädäntötyössä on poliittinenkin ulottuvuus. Toisaalta voidaan toivoa sitä, koska ei ole poliittisesti toivottavaa tai ei voida ajatella, että kansalaiset, ja kärjistän tässä vähän, että palkatut byrokraatit tekevät päätökset, eivätkä äänestetyt edustajat, jotka ovat täysin tilivelvollisia poliitikkoja kansalaisten suuntaan. Eli on ajateltava nyt hallintoa koneistona ja sen suhdetta poliittisesti valoittuihin. Tässä on huolehdittava poliittisesta valvonnasta ja jos puhutaan sitten poliittisten päätösten tekijöiden vastuusta kansalaisten suuntaan, niin nämä molemmat tasot on huomioitava. Mutta tässä minulla olisikin kysymys herra Beckerille. Tehän tutkitte tätä hajauttamiskysymystä. Hajoitet, hajautettu varojen käyttö ja tämä uusi julkishallinnon lähestymistapa, siitä on keskusteltu eri tasoilla. Osittain sitä on EU-ssa täytäntöön pantu, mutta te toteatte myös, että tietynlaista koordinointia tarvittaisiin. Miten omalta osaltanne voisitte vielä sanoa, kun jos nyt oikein ymmärsin, hajattaminen ei sinänsä ole kyseenalaistettava mielestänne, vaan puhuitte paremman koordinoinnin mahdollisuudesta. Ehkä voisitte tässä antaa vähän viitteitä siitä, mihin suuntaan pitäisi toimia. Eli toimintoperusteinen hallinnointi, tästähän keskustelemme ja olemme keskustelleet valikunnassa paljon. Ehkä voisitte tähän vielä antaa vähän täydentäviä vastauksia. Kysymyksiä taisi olla kaikille puhujille, jotka nyt osallistuivat tähän paneeliin. Ehdottaisin, että samassa järjestyksessä annan puheenvuorot ensin. Puheenvuoron saa herra Becker ja sitten Sebastiani ja Ville ja Kasim. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank. Ich mache das äh, jetzt mal auf Deutsch. Kiitos paljon. Puhun tällä kertaa Saksaa. Varmasti ensimmäinen kysymys edustaja Sarvamaalta, jos oikein sen ymmärsin, liittyy byrokratisoinnin ja tehokkuuden tasapainoon uudistuksen yhteydessä. Tämä liittyy nyt siihen, miten ymmärretään byrokratisoituminen. Se voi tarkoittaa myös sitä, että asiat hoidetaan selkeämmin. Nyt on suunnitelmissa esimerkiksi, eli monet keskijohdon ja pääjohtajien tason virkamiehet sanovat, että tehokkuutta on kyllä lisätty, mutta toisaalta voi olla niin, että syntyy liikaa tällaisia muodollisia tehtäviä – josta esitinkin esimerkin uutta henkilöstöpolitiikkaa, jossa keskityttiin enemmän siihen, mitä saadaan aikaan, eikä niinkään senioriteettiin. Tässä oltiin samaa mieltä sinänsä, mutta jotenkin on voitava myös mitata tätä. Yksikön johtajat ovat tässä hyvin mukana. Ja nyt jotkut sanovat, että tässä menee ihan liian pitkälle, eikä oikeastaan ehdi mitään muuta tehdä kuin hoitaa henkilöstökysymyksiä. Tätä juuri tarkoitin puheenvuorossani. Tasapainoa ei aina löydy. Tässä oli paljon kurottavaa umpeen ja nyt on tehty paljon. Ehkä tässä on syntynyt vähän turhankin paljon byrokratiaa tai raportointivelvoitteita. Ehkä pitäisi sanoa myöskin, että osittain on kyse tässä keskiarvoista totta kai. Eli on pohdittava miltä osastolta nämä ihmiset tulevat ja mitä tässä tarkkaan tehdään. Toiseen kysymykseen sanoisin, että hyvin kriittiset kannat koordinointiin ja näihin välineisiin on nähtävä vähän varovaisesti, koska kuten aluksi sanoin, uudistukset ovat harvoin kovin tervetulleita ihmisten joukossa, jotka joutuvat niitä täytäntöön panemaan. Eli näissä minun kaveissanakin niin kannattaa katsoa näitä vähän varovasti. Tämän vedän tästä sitten. Sitten välineistä itseistään edustaja Kresle juuri puhui siitä, miten nämä esitykset otetaan vastaan ja onko päivittäinen työ sitten helpottunut. Ja tässä jälleen on todettava, että kyse on keskiarvoista – ja hyvin erilaisia kantoja on kuultu vastauksina kyselyihin, mutta se mitä juuri sanoitte on niin, että osa raportin velvollisuuksista ovat tällaisia, miten nyt sanoisin, tehtävinä, jotka on jotenkin kyllä tehtävä, mutta ne eivät oikeastaan liity varsinaiseen omaan työhön. Tietty määräaika mennessä on tietyt tehtävät hoidettava eikä muuta – yksityiskohtaisuutta tässä raportointivelvollisuudessa kritisoitiin myös, mutta ei pelkästään, kuten sanottiin, että pääjohtajien osalta esimerkiksi tämä hallinnointisuunnitelmaa pidetään melko hyvänä, koska on selkeä suunnitelma, mitä täytäntöön panna ja tämä voidaan välittää myöskin alaspäin keskijohdon tasolle erittäin tehokkaasti. Näin olemmekin Ratoiden kysymyksen tiimoilla. Pitäisi katsoa, miten tämä kaikki sopii kokonaiskuvaan. Jos on tavoitteet tietyllä pääosastolla, miten se sopii koko kollegion tavoitteeseen. Se olisi aina tärkeä selvitettävä asia. Hienoa, kiitos oikein paljon, herra Sebastiani. No, voi vain vahvistaa kaiken sen, mitä todettiin näistä yksikön päällikön rooleista uudistuksen jälkeen. Valinnat, joita on tehty, ovat ikävä kyllä se, että nyt on katkaistu yhteys, kun ajatellaan koordinointiroolia ja sitten teknisiä kompetensseja, joita pitää olla ollakseen uskottava. Nyt on keskitty vain inhimillisten resurssien hallinnointiin ja muut asiat ovat jääneet varjoon. Ja nyt ollaan sitten järjestelmässä, jossa yksikön päälliköt käyttävät aikaansa tekemässä sitä, mitä pitää, mutta kuitenkin kyse on usein hyvin teknisistä kysymyksistä, joita pitää hallinnoida. Ja tähän, tämä johtaa tehokkuuden menetykseen ja lisäksi hallinnollisen koordinoinnin puutteeseen. Yksiköiden päälliköiden pitää ensin katsoa näitä lomasääntöjä, vanhempain lomasääntöjä ja kaikkia muita. Ja kun ei ole selkeitä sääntöjä keskisellä tasolla, joka pystyisi soveltamaan näitä sääntöjä johdonmukaisesti, eikä sitten käy niin, että jokainen pääosasta tulkitsee niitä omalla tavallaan. Tällä tavalla hanskataan todellakin kompetensseja ja meidän pitäisi todellakin kehottaa toimielimellä päättämään tällainen menettely. Sitten virkamiesten urakehitys ja se, miten se liittyy politiikkaan tai henkilökohtaisiin suhteisiin pääosaston johtajan kanssa. No meistä vaikuttaa, että kyseessä on vähän kätketty järjestelmä ja ikävä kyllä tässä on näitä kultaisia kädenpudistuksia vielä. Tämä heikentää toimintaa ja tämä herättää sellaisia vaikutelmia, että jos haluaa edetä, niin pitää olla hyvissä väleissä johtajan kanssa, eikä siksi, että on pätevä. Sitten yksiköiden sisäiset kuulemiset. No se, mitä nyt ollaan tekemässä, ja kun hajautetaan näitä tutkimusohjelmia – se on täydellinen esimerkki tästä. Nämä kolme keskeistä yksikköä, silloin pääjohtajat eivät vastaa tutkimushankkeiden johdosta, vaan sitten on hallinnon ja budjetin osastot, jotka järjestävät kuulemisia poliittisesta mandaatista, ja siellä on kaksi komission jäsentä, Sefcovic ja Lewandowski, jotka sitten tekevät tiedonannon, jossa puhutaan yleisistä puitteista toimielimissä näiden hankkeiden osalta. Ja tässä tekstissä, kuten sanoin, puhutaan keskitetyistä toiminnoista, vaikka kun niitä tutkimusohjelmia ei hallinnoida kes- keskitetysti. Ja sitten hallintoneuvostossa tehdään päätöksiä enemmistöllä. No, jos nyt kertoisin, millais, jos tätä logiikkaa noudatetaan, niin se vahvistaa sitä vaikutelmaa, että jokainen virkamies on osa toimielintä, joka pystyy koordinoimaan ja hallinnoimaan eri toimia. Ja meiltä puuttuu nyt kykyä toimia välittäjänä erilaisten tahojen välillä, esimerkiksi pääjohtajien välillä. Ja se onnistuu ainoastaan keskitetysti, jos meillä on keskitetty näkemys ja ylläpidetään toimielinten etuja eikä alakohtaisia etuja. Eli tällainen organisaatio mahdollistaa sen, että teillä on vastuulliset vuoropuhelukumppanit ja kansalaisilla on uskottavat vuoropuhelukumppanit. Ja tällä tavalla voimme ehdottomasti parantaa eurobarometrin tuloksia ja näin jokainen virkamies ei katso, että hän kuuluisi ainoastaan oman pääosastonsa omistukseen, vaan tämä on nyt oikea suunta, johon ollaan kulkemassa, ja tämä on pitkälti teidän ansiotanne. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana Raville, no olkaa hyvä. If you like, if there are any questions. Jos teille oli osoitettu kysymyksiä. If you like to give a statement. Jos haluatte käyttää loppupuheenvuoron vielä, olkaa hyvä. Yeah. Thank you. issues that have muutama asia, joka, ei, joka heistui kysymyksessä. Kollegiallisuus ensinnäkin. Se on komissiossa erilainen käsite silloin, kun jäsenvaltioita on 27, 8 eikä 6. Ja on vaikea välttää tällaista keskittämistä ja puheenjohtajavetoisuutta, jota on syntynyt nykyisen kollegiaalisuuden harjoittamisen kautta. Kollegiaalisuutta on kyllä uudistettu. Meillä on poliittiset näkymät, viiden vuoden suuntaviivat, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä komissiolle. Komission on ne esiteltävä viiden vuoden välein. Ja tämä on johtanut siihen, että kollegiaalisessa ja koko kollegion kokouksessa puheenjohtajalla on entistä voimakkaampi rooli. Eli nyt tämä kollegiallisuus on todella hieman muuttunut ja se, sitä toteutetaan pikemminkin kabinettipäälliköiden tasolla. Ja on outoa, että puhumme hallinnosta ja poliittisesta puolesta, mutta emme lainkaan kabinettipäälliköistä. Siellä tapahtuu paljon politiikkojen koordinoimista ja juuri tätä kollegiallisuutta toteutetaan siellä. Jos me havaitsemme vastuuvajeita, vajetta, niin äh, juuri kabinettipäälliköiden tasolla on varaa avoimuuteen ja parannuksiin. Sitten tämä epäkansallistaminen. Eri periaatteet komission sisällä kultaiset kädenpuristukset ja muut, ne ovat entistä vähemmän merkittäviä komissiossa. Voimme sanoa, että kabinettipäälliköistä ja ylemmistä virkamiehistä on tullut eri tavoin järjestäytyneitä. Tämä epäkansallistaminen on hankala kysymys kansallisella näkemyksellä on tietysti merkittävä rooli politiikan teossa ja valtiot haluavat saada edustajansa komissioon ja se on aivan ymmärrettävää. Eli en sanoisi, että kansallisuudella ei ole väliä, näin ei ole, mutta näemme kuitenkin jonkinlaista kabinettitason ja hallintotason epäkansallistamista niin, että hallintorakenteet ovat muuttuneet. Saksalais-ranskalainen kulttuuri, Pohjoismaat, yhdistynyt kuningaskunta ovat tuoneet muassaan muutoksia hallintokulttuuriin. On tehty uudenlaisia vastuuvelvollisuusjärjestelyitä ja toimia. Ja näin Komissiosta on tullut EUn oikeastaan monikansallisin toimielin, näin sanoisin. Ja vielä lopuksi toteaisin, että tilivelvollisuusmenettelyssä on keskitytty pitkälti sisäisesti komission. Parlamentti keskittyy valvomaan komissiota ja yksi vastuuvelvollisuuteen liittyy myös ulkoinen elementti. Alle vuoden kuluttua on Eurooppa-vaalit. 28 eri vaalia yhden sijaan. Tämä on harmi, koska komissio on nyt sellainen kuin se on. Meillä on Euroopan parlamentti. Komission kokoonpano liittyy tätä kautta Euroopan parlamentin kokoonpanoon, jos on varaa parannuksiin, niin tähän pitää kiinnittää huomiota myös tilivastuukysymyksissä. Um, Oikein paljon kiitoksia.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 komission jäsen Sefcovic on ollut täällä koko ajan. Häntä kiinnostaa selvästi keskustelumme. Kiitokset, arvostamme tätä kovasti. Antaisin teille vielä mahdollisuuden kommentoida. Kiitos paljon puheenjohtaja, kovin ystävällistä. Yhteenvedonomaisessa puheenvuorossani haluaisin kiittää akateemikkoja, professoreita ja muita hyvin syvällisistä analyyseistä ja kaikista myönteisistä kommenteista – joita on esitetty komission kehityksestä viime vuosien aikana. En kuunnellut ainoastaan heitä. Tiedän, että täällä oli paljon parannusehdotuksia myös siinä, miten tehokkuutta voidaan parantaa. Ja varmasti minun lisäkseni valiokunnan jäsenet myös kuuntelivat näitä kommentteja ja ehdotuksia hyvin tarkkaan. Ja aiomme tehdä paljon työtä sen kanssa, miten nämä asiat saadaan päivittäisiin työkäytäntöihin mukaan. Kiitokset teille puheenjohtaja ja edustaja Gresslelle tämän tilaisuuden järjestämisestä. Tämä antaa meille mahdollisuuden jatkuvasti pyrkiä parempaan, täytäntöönpanomaan nopeammin ja paremmin. Ennen kaikkea huolehtimaan suuresta yhteisestä tehtävästämme siitä, että Euroopan unionin varat käytetään kunnolla, joten ottaen huomioon kansalaisten tarpeet ja näin saadaan unionin luomaan lisäarvoa kansalaisillemme ja jäsenvaltioille. Hiukan konkreettisemmin muutamasta huomiosta, jotka saivat minut pohtimaan näitä asioita, esimerkiksi kollegiaalisuus ja miten se määriteltäisiin. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka puhuivat tästä kysymyksestä ja luvallanne muutamat omat ehdotukseni. Kovasti arvostin puheenvuoroja, jossa sanottiin, että – komission jäseniä tulisi kiinnostaa muiden komission jäsenten työ, koska vastuuta ei kannata ainoastaan omasta salkusta. Usein kun tausta on vähän erilainen kuin se oma salkku, niin siksi tämä on niin tärkeää ja, ja aivan totta. Ja tämä nähdään erityisesti hankalina aikoina. Vastavuoroinen tuki on hyvin tärkeä. Yhteiselle linjalle se voi olla joskus kovin hankalaa, kun selittää esimerkiksi omassa kotimaassa jotain hankalia kilpailupolitiikan päätöksiä. Ne on esitettävä, koska kantaa samalla vastuun niistä hyvin hankalista päätöksistä, jotka on tehty. Tietenkin kollegiaalisuus ei liity ainoastaan kollegion kokoushuoneeseen, vaan tämä liittyy kaikkien kabinettien toimintaan myös. Yhteisesti on ymmärrettävä, että komissiossa halutaan nähdä koordinointia yhteistyötä ja että komissiosta todella saadaan kollektiivisten ponnisteluiden tulokset. Sitten keskijohdon kysymykset ihan totta yksiköiden päälliköt ovat kovin kiireisiä ihmisiä siksi, että heillä on keskimäärin 16 alaista, eli johtajana pitää keskustella, hoitaa vuosittaiset kertomukset, huolehtia työntekijöiden urasta. Johtajana ei ole kyse ainoastaan kaikkein näkyvimmistä tehtävistä, vaan myöskin henkilöstön henkilökohtaisista työurista. Tiedän, että tähän liittyy melko paljon paperityötä, eikä se ole aina helppoa. Ei ole aina helppo huolehtia kaikesta henkilöstöhallinnon työstä. Voidaan pyrkiä yksinkertaistamaan joitain kysymyksiä näihin vastaisiin arvioihin työntekijöistä esimerkiksi – katsotaan, miten tämä voidaan hoitaa tulevaisuudessa. Tässä on toimielinten välillä vähän eroja. Komission järjestelmä on vähän erilainen kuin parlamentin tai neuvoston. Lisäksi kommenteista kävi ilmi se, että joskus keskijohdon ihmiset juuri joskus ottavat tämän paikan, koska he olettavat näin, että he etenevät urallaan – etenemistä varten pitää ottaa tällainen johtajan paikka vastaan. Näin usein ehkä ajatellaan, ja niin ehkä meidän pitäisi olla enemmän yhteydessä teihin, löytää hyvä tasapaino siinä, miten voitaisiin kehitellä tällaisia neuvoantavia rooleja, koska asiantuntijoita tarvitaan usein loistojuristeja, hyviä talouden asiantuntijoita, jotka haluavat vain edetä tavallaan asiantuntijaroolissaan. He pitävät asiantuntijaroolistaan eivätkä ehkä pidä itseään hyvänä johtajana ja siksi pitäisi olla mahdollisuus myöskin tällaiselle tavallaan rinnakkaiselle uralle niille, jotka haluavat todella edetä urallaan sitä kautta, että he antavat hyviä neuvoja korkeamman tason johtajille. Ja sitten koordinointi osastojen ja johtajien roolit Käytännön osalta voisin sanoa, että yhteydet komission jäsenten välillä ovat melko usein tapahtuvia, jos nähdään esimerkiksi, että on tiettyjä ongelmia tai jotkut pääjohtajat eivät pysty pääsemään sopuun. Sen huomaa jo palveluiden sisällä tapahtuvasta kuulemisesta, niin silloin kyllä teemme yhteistyötä ja todella pyrimme löytämään ratkaisuja, joten olisi melko epätavallista, että kollegion keskusteluissa sitten olisi hyvin tiukkoja näkemyseroja, koska kaikki ovat jo valmistelussa mukana, kaikki kabinetit ja niin edelleen. Ja erittäin hyvät työsuhteet meillä on useampien kollegoiden kesken ja pyrimme löytämään sellaisen ratkaisun, joka sopisi kaikille. Useimmissa tapauksissa voimme konsensuspäätöksiä tehdä ja puolustaa yhteistä kollegion linjaa. Viimeinen kommentti. Melko usein esiin tuleva asia. Kultaiset kädenpuristukset. Tässä pitää myöskin löytää kunnollinen tasapaino. Miten voidaan huolehtia siitä, mistä monet puhujat ovat puhuneet, että Euroopan komissio ei ole tällainen suljettu järjestelmä. Yritin selittääkin aluksi sitä, miten komissio on muuttunut ja kehittynyt viimeksi kuluneen 10-15 vuoden aikana, koska vastuutaan lisää laajentuminen on tapahtunut, mutta samalla aika ajoin, jotta saadaan ulkopuolelta joku tietty erityisasiantuntija, ja, tai jos voitaisiin saada väliaikainen virkamies, niin näin saa hyvät mahdollisuudet päästä myös varsinaisiksi virkamiehiksi. Meillä on hyvä kokemus nyt näistä arvioista, virkakilpailuista ja siitä, että todella noudatetaan kaikkia sääntöjä ja voidaan rikastuttaa EUn hallintoa niin, että saadaan kaikki osaaminen meille, mitä tarvitaan. Kabineteista Tämä professori on aivan oikeassa, että säännöt ovat melko tiukat, niitä on noudatettava kabinetissa, jos puhutaan vain kabinetin jäsenistä, jotka edustavat komission jäsentä, niin selkeä sääntö on, että ainakin kolmea kansalaisuutta on oltava kuuden lesken ja sitten puolet pysyviä virkamiehiä, jotta voidaan huolehtia tietystä jatkuvuudesta ja koesiosta. Ja käytännössä tämä toimii melko hyvin, niin kuin sanoitte. Olemme hyvin eurooppalaisia siinä, miten kabinetit luodaan. Kiitos vielä kerran puheenjohtaja kutsusta tänne. Kiitos tälle valiokunnallenne siitä, että olette niin kiinnostuneita siitä, miten komissio voisi toimia vielä paremmin. Varmasti tärkeä viesti ensi vuonna, kun eurooppalaiset äänestäjät lähtevät äänestämään kovasti arvostin myöskin yliopistoihmisten puolelta tulevaa panostusta. Kiitos. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia, herra Sefkovic. Me arvostamme sitä, että olitte täällä läsnä, mutta arvostamme myös kovasti sitä, että aiotte ostaa vastaan ja harkinnan kohteeksi sen, mitä valiokunta antaa panostuksena, mutta myöskin mitä tieteen maailmasta on tullut. No sitten tämän hyvin mielenkiintoisen kuulemistilaisuuden lopuksi antaisin puheenvuoron Ingeborg Gresslelle. Olkaa hyvä. Kiitos. Haluan kiittää kaikkia puhujia erittäin mielenkiintoisista näkemyksistä ja puheenvuoroista. Tässä tuli tämä upstream coordination, se on minulle uusi sana, ja minun täytyy nyt vähän syventyä tähän käsitteeseen. Erityisesti haluaisin kiittää Adamsonia sihteeristöstä. Hän on nyt siirtynyt eläkkeelle ja hänen kanssaan suunnittelin tämän kuulemisen ja haluaisin sanoa, että ne, jotka ovat estäneet tämän, ehkä nyt sanovat, että ehkä nämä tulokset kuitenkin olivat aika tärkeitä ja oli hyvä, että näistä on keskusteltu. Meillä on erilaisia löydöksiä, joista pitää vielä keskustella – Eli komissio on menettänyt vähän valtuuksiaan tavallaan hallinnolle. Siellä on oma järjestelmänsä, mutta tämän kaikki liittyy hajauttamiseen, joka on tarpeen. Ja kollegion pitää nyt miettiä, mikä on yksittäisen komission jäsenen kanta, kun yhdistetään tätä politiikkaa ja miten johdonmukaista harjoitettu politiikka on. Sitten byrokraattiset välineet, jotka liittyvät näihin muodollisiin sääntöihin, ovat vanha ongelma. Ja on ihan hyvä, että tiettyjä menettelyitä vähän testataan. Meidän täytyy miettiä, miten komission työohjelmaa käsitelmään ja sitten täytyy miettiä näitä menettelyjä, kun arvioidaan henkilöstöä Tämä on komission sisäinen menettely, mutta tästäkin on pitkään jo valitettu. Eli ehkä meidän pitäisi vielä nostaa vähän näiden asioiden näkyvyyttä. Nämä menettelyt ovat aika kalliita. Ja sitten se, miten virastot ovat yhteydessä hallinnollisiin menettelyihin. Eli kun meillä näitä hallinnollisia menettelyitä, niin ehkä olisi hyvä, jos voisimme nähdä millaisia kaikkia menettelyitä on käytössä komissiossa ja miten komissio toimii näissä asioissa. Eli se olisi hyvä. Ja sitten line to take käsite tuli tänään esiin. Eli komission jäsenellä on aina joku linja, jossa tarvitaan vähän kollegiaalisuutta, eli kaikki pitävät huolen kaikesta. Eli kiitoksia näistä mielenkiintoisista tapahtumista ja ehkä näitä työasiakirjoja voisi toimittaa meille etukäteen eikä jälkikäteen. Kiitos. Kiitos oikein paljon edustaja Kreslin valiokunta halusi käsitellä tätä hankalaa aihetta. Tässä oli turhaan varaumia etukäteen. Halusin kiittää kaikkia puhujia. Becker, Ville Kasim, kiitos oikein paljon, että osallistuitte. Totta kai varapuheenjohtaja Sefkovic saa myös lämpimät kiitokset siitä, että olitte täällä. Näin päätän tämän kokouksen. Keskeytämme budjetinvalvontavaliokunnan kokouksen. Me jatkamme jälleen kello 15. Kiitos kaikille. Nähdään iltapäivällä.